Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratung. Hyvää huomenta. Käynnistämme kokouksen ja haluaisin kiittää jäsenten huomioon siihen, että, että kun kello on yhdeksän, niin silloin sitten aloitetaan. Minä haluaisin tullakin, että voidaan aloittaa täsmällisesti kokoukset. Meillä on tänään hyvin tärkeä päivä. Vuoden 2014 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus esitellään ja Siinä on suurista ponnisteluista kysymys tuomioistumessa. Kiitos Kaldoroiselle Lasarolle. Toivotan teidät tervetulleeksi. Se on myöskin muut Euroopan tilastuomioistuimelle samat jäsenet. meillä on kunnia se, että te olette täällä meidän luonnamme. Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi. Varapuheenjohtaja Georgieva ja, ja hänen tiiminsä myös on Mökele, herra, Mökele siis maatalouspääosasto ja herra, muita jäseniä on paikalla. Herra Caldera, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Rouva esittelijä, varapuheenjohtaja ja hyvät kollegat, koneen arvoisat jäsenet. Kiitän mahdollisuudesta esitellä tuomioistuimen yleisen raportin EUn varainhoidosta vuodelta 2014. Tänä vuonna esittelen vuosikertomukset ajankohtana, joka on Euroopalle erityisen vaikea. Eikä se jäsenvaltiot kohtaavat pitkän aikavälin haasteita, jotka vaativat kiireellisiä toimia. Näitä ovat työpaikkojen luominen ja talouskasvu, energiatarpeisiin vastaaminen niin, että saavutetaan ilmastotavoitteet – ja turvapaikka-asioihin, maahanmuutto- ja turvallisuuteen liittyvien paineiden hallinta. EUn ja jäsenvaltioiden on pyrittävä hyödyntämään jo olemassa voimavaroja paremmin. On löydettävä varat, joihin joilla vastata haasteisiin. Lisäksi on varmistettava, että varat käytetään hyvin – EUn pääasiallinen rahoituslähde on EUn talousarvio, jonka tarkastamme joka vuosi. Kokonaisuutena katsoen tarkastustuloksemme viime vuosilta viittavat siihen, että tarvitaan aivan uusi toimi, toimintatapa. Jos talousarviovarat aiotaan käyttää paremmin, niin että voimme vastata kohtaamimme haasteisiin. Haluamme tämän tapaa, koska kaikkien, jotka vastaavat EU-varojen hallinnosta, on tehtävä perusteellisia muutoksia. Päättäjän on tässä täsmäytettävät talousarvion kohdentaminen vastaamaan paremmin EUn pitkän aikavälin strategisia painopisteitä – ja tehtävä siitä reaktiivisempi kriisitilanteita ajatellen. Lainsäätäjän on puolestaan varmistettava, että menojärjestelmissä selkeästi ilmaistetaan, ilmaistaan tavoiteltavat tulokset ja varojen hallinnoijien osalta hyväksyttävissä olevat riskit. Varojen hallinnoijien on varmistettava, että varan käytössä noudattaa sääntöjä ja saavutetaan tulokset. Vaikka tähän menee aikaa. EUlla on Eurooppa 2020 strategia puolivälissä. Vuosien 2014-2020 menojärjestelmät ovat parhaillaan täytäntöönpanovaiheessa ja EUn varainhoitokulttuuri on kehittänyt usean vuoden ajan. Siksi on hyvin tärkeää tehdä nyt se, mikä on nyt mahdollista tehdä. Ja monivuotisen rahoituskeskuksen väliarviointi tarjoaa mahdollisuuden priorisoida varan käyttää uudestaan ja muokata joitakin järjestelmiä. Meillä on loistava mahdollisuus miettiä, miten voisimme käyttää varoja paremmin ja tehostaa varainhallintoa. Arvoisat valiokunnan jäsenet, EUn vuoden 2014 menot suunniteltiin lähes kokonaan vuosina 2007-2013, joten vuosikertomuksessa tuodaan väistämättä usein useita pitkäaikaisia ongelmia. Tämähän ei ole yllättävää. Mutta on tärkeää nähdä ongelmat kokonaiskuvan osana. Uskomme, että vuosikertomuksemme antaa oikean arvion vuonna 2014 toteutetusta varainhoidosta. Lisäksi siinä on näkemyksiä siitä, miten varainhoitoja voitaisiin parantaa tulevina vuosina. Ensiksi me vahvistimme vuoden 2014. Ne ovat luotettavat ja annoimme niistä puhtaan tarkastuslausunnon. Ja virhetaso ei ole olennainen EUn tulojenkerron osalta. Mutta maksujen virhetaso on yhä korkea. Eli liian paljon varoja käytetään yhä tavalla, joka ei vastaa EUn varanhoitosääntöjä – Arvioimamme maksujen kokonaisvirhetaso vuonna 2014 oli 4,4 prosenttia, ja luku on pysynyt vakaana kolmen viime vuoden ajan. Kaikkien toimintamenojen virhetaso oli jälleen olennainen, eli korkeampi kuin 2 prosenttia. Ainoastaan toimielinten hallintomenojen virhetaso ei ollut olennainen. Parlamentin pyynnöstä kerromme tänä vuonna aiempaa enemmän siitä, mikä kasvattaa virheriskiä. Me toteamme, että suurin osa toimintamenoista on luon, luonnontaan riskipitoista, koska maksettavat määrät lasketaan pääosin lopullisten edunsaajan itse toimittamien tietojen perusteella. Meillä on järjestämästä tai ohjelmasta riippuen Lopullisia edunsaajia voivat olla viljelijät, tutkijat, pk-yritykset, kansalaisjärjestöt tai valtiotkin. Meidän analyysimme ei viittaa siihen, että vertaiso riippuisi hallintojärjestelmien tyypistä. jaetun hallintavastuun alueella verrattaessa 4,6 prosenttia silloin, kun komissio jakaa vastuun jäsenvaltioiden kanssa, ja se on ihan sama kuin kaikissa muissa toimintamenoissakin. Sen sijaan analyysimme osoittaa, että järjestelmän tai ohjelman tyyppi vaikuttaa virhetasoon. Me arvioimme, että kulujen korvaamiseen perustuvat järjestelmät, niiden virhetaso on 5,5 prosenttia, Tätä voidaan verrata tukioikeuksien perustuviin ohjelmiin, jossa taas on 2,7 prosenttia. Tällaisessa ohjelmassa maksu suoritetaan, jos hakija täyttää tietyt e- ehdot. Näiden järjestelmien ohjelmien välinen ero selittää hyvin suurelta osin, miksi menojen arvioitu virhetaso vaihtelee monivuotisen rahoituskehyksen eri osakkeiden kesken. Virhetaso tarvittiin korkeammiksi kilpailukyvyn ja kohdisen aloilla, jolla jolla lähes kaikki menot perustuvat kulujen korvaamiseen. Toisin kuin luonnonvarojen ja globaalin Euroopan alueella, joilla suurempi osuus perustuu menuoikeuksiin. Vai tukioikeuksiin, tulkki korjaa. Riskien hallinta on tietenkin hyvin tärkeä asia. Komissio ja jäsenvaltiot ovat viime vuonna edistyneet virheiden ehkäisemässä ja korjaamisessa – Vuonna 2014 korjaavilla toimenpiteillä alennettiin arvioitua virhetasoa 1,1 prosenttia. Lisävirheitä olisi voitu korjata, jos kaikki käytettävissä oleva tieto olisi hyödynnetty kautta ketjun. Tämä on tärkeää. Siksi komission on sovellettava korjausvaltuuksia täysimääräisesti. Tämä koskee myös monivuotista tässä rahoituskehyksessä käyttötettyjä valtuuksia niin, että saadaan vähennettyä ja virheitä ja perustettomasti käytettyjä varoja perittyä takaisin ja nämä varat voidaan sitten käyttää uudelleen. Tästä on hyvä jatkaa talousarvioon. Jotta EU voisi ratkaista kohtaamassa kiireelliset haasteet, sen on selvästi käytettävä talousarvioonsa ja sen varat paremmin. Arviomme EUn nykyisen strategian ja monivuotisen rahoituskeskuksen välisistä yhteyksistä osoittaa, että ne voisivat vastata toiseen paremmin niin toteutuskautena kuin painopisteiden osalta. Tuomme esiin myös sen, että jäsenvaltiot eivät muunna Eurooppa 2020 strategian tavoitta kumppanuussopimuksissaan ja ohjelmissaan toiminnallisiksi tavoitteiksi. Molemmat seikat rajoittavat komission kykyä seurata EUn talousarvion vaikutusta Eurooppa 2020 strategiaa raportoida siitä. Tähän on päättäjien puututtava. Lainsäätäjällä puolestaan on keskeinen rooli poliittisten päämäärien muuttamisessa EU-tason tavoitteeksi – sen on myös vaadittava, että ohjelmien hallinnointitapa ilmentää näitä tavoitteita. Yhteisesti hallinnoidulla alueella tavoiteltavat tulokset on ilmoitettava kumppanuussopimuksessa ohjelmissa selvästi ja ne on myös kvantifioitava. Näin ei tällä hetkellä ole. Lainsäädössä ei nykyisin edellytetä, että jäsenvaltiot sisällyttäisivät yhteiset indikaattorit ohjelmiinsa – Heikot tulokset eivät myöskään johda suoritusvarauksen menetykseen jäsenvaltioissa. Kiitämme viimeaikaisia aloitteita tulosbudjetoinnin hallinnon parantamiseksi, mutta on haaste vielä ratkaisematta. Ja kertomuksestamme ja lausunnoistamme voi olla suurtakin hyötyä tässä. Hyvät valikunnan jäsenet, ja talousarvioon kohdistuu suuria paineita. Sen yhteydessä alettiin soveltaa ennakoimattomiin menoihin varattua liikkumavaraa pian uuden monivuotisen rahoituskehityksen tuotua voimaan. Tämä tapahtui siis jo ennen Junkerin suunnitelmaa ja ennen pakolaiskriisin vaikutuksia. EU on huolehdittava monista rahoituksen viipeistä, että varoja voidaan vapauttaa ja hyödyntää siellä, missä tarve on suurin. Vaikka maksamattomien sitomusten määrä niin vuonna 2014, niiden odotetaan jälleen kasvavan. Joidenkin jäsenvaltioiden on ponnisteltava saadakseen käytettyä niille myönnetyt EU-varat. Neljässä jäsenvaltiossa kokonaismääräitä ei ole vielä pidetty maksettavaksi EU-talousarviosta, vastaa vähintään 15 prosenttia maiden vuotuisista julkisista menoista. Komissio on asetellut varoja jäsenvaltioiden käyttöön selvittämättä riittävästi, onko niillä valmiudet hyödyntää varat. Joidenkin jäsenvaltioiden puolesta on ollut vaikea yksilöidä riittävästi hankkeita ja osoittaa niin tarvittavat kansalliset varat hankkeisiin. Tämä vaarantaa rahalle saatavan vastineet jos hankkeita on tarjolla vähän. Myös kannustin tiukkojen valintakriteereiden soveltamiseen vähän. Panemme myös tänä vuonna merkille, että rahoitusvälineissä on runsaasti käyttämättömiä varoja ja maksamattoma olevien maksupyyntöjen määrä kasvoi hieman. Komissiolla on suunnitelma, jonka tarkoitus on parantaa kassavirtaa lyhyellä aikavälillä. Tuomioistuimen mielestä tarvitaan kuitenkin kauskantoisempaa näkymää ja parempia ennusteita – näin varmistetaan, että EUn talousarviossa ei tehdä liikaa sitoumuksia. Rahoituksen hallinnoijien tulisi pohtia näitä asioita. EUn varainhoito hyötyisi myös merkittävästi avoimuuden lisäämisestä. Mielestämme hyvänlaatuinen hallintotieto on avoimuuden perusta. Ja tämä on kertomuksemme punainen lanka. Tänä vuonna komissio käsitteli tilinpäätöksen yhteydessä eräitä rahoitukseen liittyviä tärkeitä aiheita. myös pitää kaikkia sidosryhmien kannattaa tervetulleena ensimmäisenä askeleena kohden entistä yhdennetympää raportointia hallinnosta ja tulen tuloksellisuudesta. Olemme suositelleet, että komissio parantaisi avoimuutta pitkän aikavälin kassavirtatarpeista, virheistä maksuissa ja tehdyistä oikaisuista ja EU-talousarvion varoilla saavutetusta tuloksista. On nyt tällainen tärkeää varmistaa myös niiden eu politiikkoja avoimuus, joita ei rahoiteta suoraan talousarviosta. Uudet tavat rahoittaa EUn toimintapolitiikkaa eivät saa siirtää varoihin kohdistuvia riskejä julkisen valionnan ja tarkastuksen ulottumattomiin. Se olisi lyhytlätkäisesti ja voi osoittautua pitkällä aikavälillä haitalliseksi. Johtopäätös siis on, että EUn on käytettävä varansa paremmin. Sen on ryhdyttävä toimia varmistaakseen, että Varojen käyttö vastaa tarkemmin painopisteitä, että laaditaan yksinkertaisemmat säännöt tuloksia ajatellaan ja että resursseja hallinnoidaan tehokkaammin. Yhdessä nämä näkökohdat muodostaisivat aivan uuden toimintatavan. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, ja kansalaisilla heidän edustajillaan on oikeus tietää, miten hyvin EU käyttää heidän varojaan. Euroopan tilintarkastustoimioston avustaa mielellään parlamenttia tarkastamalla varankäyttöä, varoittamalla varankäyttöön kohdistuvista riskeistä ja neuvomalla, kuinka varoja varoilla saavutetaan paremmin tulokset. Kiitos. Kiitos, herra presidentti. Te alussa totesitte, että ei olisi mitään yllätyksiä, mutta itse asiassa tämä tuomioistuimen suorituskykyä koskeva tarkastelu budjetin osalta ollut se, mikä on aika yllättävää kaikkien kannalta. Haluaisinkin valiokunnan nimissä kiittää teitä tehdystä työstä. Kysymys on meille tärkeästä työstä, arvokkaasta työstä, joka on innovatiivista ja tällä kertaa jälleen kerran antaa meille tärkeitä tietoja. Ja haluaisin sanoa, että on aika toimia, on aika reagoida siihen, mitä te olette jo vuosia esittäneet näihin kolmeen kysymykseen – ennen kaikkea tiedon laatuun. Olemme täällä pitkälti yhtä mieltä siitä. Ja olisi hyvä, jos tässä kysymyksessä ja erässä muissakin kysymyksissä ja monissa muissa kysymyksissä, joita puhuitte, saataisiin parempia tuloksia. Nyt annan puheenvuoron komission varapuheenjohtajalle reaktiota varten. Olkaa hyvä, Rova Georgieva. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja, esittelijä, presidentti Caldeira, tilintarkastustuomioistuimen jäsen Lasaru, arvoisat jäsenet, tilintarkastustuomioistuimen läsnä olevat jäsenet. Viimeisimmän vuoden aikana, sen jälkeen kun tulin presidentti Kalderan kanssa tämän valiokunnan eteen ja kuulimme vuoden 2013 vuosikertomuksen esittelyn, minä itse ja kollegat komissiossa Olemme useaan otteeseen voineet hyötyä hyvin rakentavasta ja hyödyllisestä vuorovaikutuksesta tuomioistuimen kanssa. Haluaisin ilmaista kiitollisuutemme tuomioistuimen tekemästä työstä. Näin me voimme parantaa EUn budjetin varainhoidon moitteettomuutta, parantaa sitä, millä tavalla käytämme veronmaksajien rahoja. Olen kiitollinen kaikille teille ja kollegoillenne. Olen täysin Kalderan kanssa samaa mieltä niistä haasteista, jotka vaativat kiireellisiä toimia. Niiden kautta saamme kasvua, työpaikkoja ihmisille. Voimme varmistaa energian myös jatkossa, voimme taistella ilmastonmuutosta vastaan ja vastaamme myös kiireellisesti pakolaiskriisin haasteisiin. Lisäisin tähän vielä yhden haasteen. Meidän täytyy saada kansalaisten luottamus takaisin. Tilintarkastustuomioistuimen työ ja komission työ ovat tässä aivan oleellisen tärkeitä. Olen myös pitkälti samaa mieltä ja hyväksyn täysin uuden lähestymistapan, jonka Kaldeira juuri meille kuvaili. Uusi todellisuus vaatii uuden tyyppisiä toimia. Me komissiossa yritämme linjata budjettia prioriteettien mukaiseksi, keskitymme tuloksiin ja vahvistamme valvontaa. Voi myös yhtyä Kalderan varoituksen sanoihin siitä, että me puhumme systeemisestä muutoksesta EUn varainhoidon kulttuurissa. Tällainen kulttuurinen muutos ei tapahdu kädenkäänteessä. Meidän on vaihe vaiheelta ryhdyttävä toimiin päivittäisessä työssämme. Mielellämme kuuntelemme myös tilintarkastustuomioistuimia ja tämän valiokunnan kriittisiäkin kommentteja. Omissa kommenteissani haluaisin korostaa seuraavia seikkoja. Ensinnäkin sitä, missä edistystä on saatu aikaan. Toiseksi, missä vielä on työsarkaa. Ja kolmanneksi, aivan erityisesti haluan korostaa tiettyjä erityisen haastavia kysymyksiä. Lähtisin liikkeelle jo saavutetusta edistyksestä. Aivan niin kuin Caldera jo korosti, EUn tilit ovat kunnossa kahdeksatta kertaa olemme saaneet äh, merkit, moitteettoman lausunnon tilintarkastustuomioistuimelta. Toimimme kansainvälisten standardien mukaisesti kirjanpidossa. Tämä vaatii äh, korkean tason avoimuutta ja seurattavuutta. Kun vertaamme tilannetta tiettyihin jäsenvaltioihin, niin standardi on parempi. Tämä on tulosta perustavanlaatuisista uudistuksista. Ne käynnistettiin kymmenen vuotta sitten ja kaikki tämä osoittaa, että kun omaksumme uuden lähestymistavan, niin vaaditaan aikaa ja tällaista vaihettaista lähestymistapaa. Korostan myös sitä, että tilintarkastustuomioistuin on ollut ja on edelleenkin huomattava tärkeä kumppani. Se saa meidät etenemään pidemmälle ja auttaa meitä löytämään vastauksia uusiin haasteisiin – esimerkiksi silloin, kun kyse on uusista rahoitusvälineistä. Viime vuosien virhetaso on kasvanut viime vuosina ja nyt tämä on saatu pysähtymään. Olemme nyt vakassa vaiheessa ja olemme saaneet virhetason jopa hieman alenemaan. Kun ajatellaan tulopuolta ja hallintomenoja, niin siinä ollaan alle 2 prosentin kynnyksen alapuolella. Eli tässä on hieman harmaan eri sävyjä nähtävissä, mutta virhetaso on nyt siirtymässä pikkuhiljaa oikeaan suuntaan. Meidän on tunnustettava se, että kun 80 prosenttisesti toimemme ovat yhteishallinnoinnissa, niin on aivan oleellista, että teemme kansallisten viranomaisten kanssa yhteistyötä meidän yksikkömme käyttävät entistä enemmän aikaa juuri tähän työhön. Ne tarjoavat neuvontaa monissa aiheissa, selkeyttävät sääntöjä, jakavat tietoja siitä, miten virheet tapahtuvat ja miten niitä voitaisiin estää. Tässä yhteydessä haluan puheenjohtaja kiittää valiokunnan aloitteesta käydä näkemysten vaihtoa kansallisten parlamenttien kanssa marraskuun 16. päivä tietoisuuden lisääminen EU-budjetin täytäntöönpanosta kansallisella tasolla on juuri se ala, se alue, jossa saamme eniten myönteisiä tuloksia aikaan. Me olemme myös raportointi- ja korjaustoimiamme tehostaneet. Olen esitellyt kertomuksen lokakuun 19. päivä tästä kysymyksestä ja silloin tarjosimme tärkeää tietoa kuuden vuoden edelliseltä kaudelta. Korjaavien toimien ja takaisin perinnän määrä oli 2,6 miljardia per vuosi. Tämä vastaa 2,4 prosenttia keskimääräisistä budjettimaksuista vuositasolla. Ja tämä osoittaa, että komission monivuotinen korjauskapasiteetti suojaa EUn taloudellisia etuja budjettia. Ei tule yllätyksenä, kun korostan jälleen, että meidän on otettava tuomioistuimen virhetason huomioon ja korjaustoimet huomioidaan myös tässä monivuotisessa syklissä. Totta kai voimme suoriutua myös paremmin. Tämän takia joka kerta kun tuomioistuin antaa meille suosituksia ja ohjantaa, niin otamme tämän vakavasti. Neljänneksi hyvin tärkeä seikka. Me olemme lisänneet keskittymistä tuloshakuisuuteen. Kalleran puheenvuoro nimenomaan pyrkii tähän suuntaan ja aivan oikein onkin, että näin on. Olemme saaneet tämän viestin myös valiokunnasta. Tarvitaan vastinetta rahalle, parhaita mahdollisia tuloksia veronmaksajien uhrauksille. Niin kuin tiedätte, olemme käynnistäneet ohjelman, jossa sinnikkäästi keskitytään komission ponnisteluihin, jotta saadaan nimenomaan tulosakuista budjettia 22. syyskuuta kävimme valaisevaa näkemysten vaihtoa. Teemme todella kovasti työtä tällä saralla myös lähivuosina. Aikomuksemme on työstää tiedonanto tulosakuisesta budetoinnista, jotta voimme entistä keskittyneemmin toimia tulevina vuosina tällä alalla. Tuloshakuisuus kulkee käsi kädessä sen kanssa, että tunnustamme, että rahan on seurattava prioriteetteja. Budjettin priorisointi on jo selvää sillä perusteella, mitä olemme talousarvioesityksessä vuodelle 2016 esittäneet mukaan luettuna oikaisukirjelmä, joka hyvin pitkälti vastasi sitä huomiota, jota nyt kiinnitämme pakolaiskriisiin. Niin kuin tiedätte, neuvotteluprosessi on nyt käynnissä. Puhumme juuri keskittymisestä prioriteetteihimme budjetissa. Nyt siirtyisin toiseen kohtaan. Missä on vielä työsarkaa? Jos haluamme toimia tehokkaasti ja kehittää tulosakuista kulttuuria, niin meidän on parannettava myös raportointi toimiamme paljon on jo käytössä. Tietoa on jopa niin paljon käytössä, että sitä on hyvin vaikea luokitella ja löytää äh, tai tehdä hyödyllisiä johtopäätöksiä. Tässä työssä on mukana komissio, totta kai myös jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät. Tarkoituksemme on saada kattavaa, hyödyllistä, luotettavaa raportointia ja niin, että tiedot olisivat saatavissa yhdestä paikasta. On varottava sitä, ansaa, että kun keskitymme näihin tuloksiin, niin otamme huomioon vain sellaiset tulokset, jotka on helppo mitata. Kaikki tärkeää ei ole helposti mitattavaa, kun ajatellaan määrällisiä mittareita. On yhdistettävä sekä laadulliset että määrälliset tulosmittaukset. Ja on myös tunnustettava se, että tavoitteetkin voivat muuttua. Meidän on toimittava joustavasti, nokkelasti, jotta pysymme muutosten perässä. Kun ajattelemme vaikkapa pakolaiskriisiä, niin se on prioriteetti ollut aiemminkin, mutta ei vielä tässä suuruusluokassa kuin tänä päivänä. Meidän on siirrettävä resursseja sen mukaisesti, että kansalaisten edut tulevat palveluiksi mahdollisimman hyvin. budjetin on toimittava todellakin joustavasti. Meidän on myös jatkettava yksinkertaistamistoimiamme. Olen kiitollinen tuomioistuimelle. Se muistuttaa meitä äh, tuon, tuosta siitä, että äh, yksinkertaistamisella voidaan välttää myös virheitä. Me olemme tehneet työtä kustannusvaihtoehtojen valikoimisessa yksinkertaistamisen suuntaan, mutta voimme tehdä vielä enemmän Esimerkiksi maatalous- ja aluepolitiikassa tämä työsarka on todella otettu huomioon. Siellä on korkean tason työryhmä, joka käsittelee yksinkertaistamista ja työ on jo nyt käynnissä. Aivan niin kuin Kaldera korosti, puolenvälin uudelleen tarkastelu tuo selvyyttä siitä, minkälaisia tuloksia olemme tällä työllä jo saaneet ja mitä vielä on tehtävä, jotta tulokset vielä valanevat. Ja korostaisin vielä kaikista vakavimpia haasteita, jotka meillä on edessämme. Budjettimme on nyt suppeampi, tiukempi kaikilla aloilla. Me joudumme tekemään enemmän ja parempaa vähemmin varoin. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on määriteltävä myönteisiä prioriteetteja, mutta on tehtävä myös tällainen negatiivilista ja tämä osoittautuu aina kovin vaikeaksi harjoitukseksi. Tässä työssä mukana ovat kaikki ja kehottaisin myös parlamenttia keskittymään nimenomaan niihin toimiin, joissa saamme parasta vastennetta veronmaksajan rahoilla. Auttakaa meitä tässä pyrkimyksessämme ponnistelussa, kun pyrimme saamaan prioriteetit toteutumaan sekä myönteisen listan mukaan että myös kielteisen listan mukaan. Sitten valvonnassa on huomioitava myös kustannustehokkuus. Tuomioistuin on sisällyttää myös analyysin riskeistä ja menoista, menotyypeistä, jossa, jossa todetaan, että tietyt riskit liittyvät tiettyihin menotyyppeihin ja miten voimme suhtautua näihin riskeihin. Komissio ja jäsenvaltiot eivät voi lähettää tilintarkastajaa tarkastamaan jokaista tositetta, jokaista kuluerää. Meillä ei vain ole tällaisia resursseja käytössämme, joten meidän täytyy voida linjata valvontatyömme riskityyppien mukaan. Totta kai, kun riski on suurempi, niin siellä tarvitaan enemmän valvontaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että voisimme valvoa sataprosenttisesti kaikki menoerät. Tarvitsemme tietoa yhteistyötä tuomioistuimen kanssa, jotta voimme varmistaa valvontatyön tehokkuuden. Lopuksi haluaisin keskittyä niihin haasteisiin, jotka liittyvät siihen, miten yhdessä ymmärrämme tuloshakuisuuden. Lea Palova, vastuuvapausmenettelyn esittelijä, on maininnut tämän useassa otteessa ja täysin tuen hänen kommenttejaan. Me emme voi toimia e- eri filosofian mukaisesti ikään kuin rinnakkaistodellisuuksissa, vaan on ymmärrettävä se, miten pääsemme eh, indikaattoreita, mittatikkuja käyttämään, jotka ovat järkeviä, sopivia ja puhumme samasta asiasta sen suhteen, mitä tilintarkastustuomioistuin tekee, mitä komissio tekee ja on varmistettava, että työstämme asioita samaan suuntaan. Lopuksi käsittelisin budjetin hallinnointikysymyksiä, joihin myös presidentti Caldera puheessaan viittasi ja korosti. Hän mainitsi vastaanottokyvyn, rahan vastaanotto on järkevää vain silloin, kun se käytetään hyvin. Kaldera on aivan oikeassa, kun hän totesi, että kun pyrimme lisäämään vastaanottokykyä, niin tässä täytyy olla varovainen. Voi olla, että laatu kärsii hanketyössämme. Me olemme perustaneet työryhmän paremman täytäntöönpanon tehostamiseksi, jotta voimme auttaa jäsenvaltioita parantamaan laadukasta vastaanottokykyä. Tämä työryhmä on saanut jo edistystäkin aikaan omassa työssään. Vuoden 2015 lukujen valossa olemme nähneet merkittävän lisäyksen, kun ajattelemme niitä maita, joilla on ollut ongelmia vastaanottokyvyssä. Kalderan kommentti tarpeesta jatkaa ennustamisennakointityötämme on hyvin tärkeä. Olen tyytyväinen, että nyt meillä on enemmän täsmällisyyttä ja tämä mahdollistaa sen, että rahat menevät sinne, missä niillä on eniten merkitystä. Nyt rahoja ohjataan pakolaiskriisin hoitoon. Se, että meillä on paremmat ennakointimahdollisuudet, totta kai on tässä meille hyödyksi. Voin sitoutua siihen, että jatkamme tätä työtä. Tämä on hyvin tärkeä väline. Ja sitten viipeet maksuissa. mielellämme näkisimme, että viipeet vaihe vaiheelta sulaisivat pois. Ensi, vuodessa, äh, ensi vuodeksi olemme menossa kahteen miljardiin budjettimenettely, joka nyt on käynnissä, on tässä osana. Äh, meillä on oltava äh, menot ja tulot, jotka ovat linjassa sitoumustamme kanssa. Nämä sitoumukset me olemme tehneet yhdessä. Loppuun vielä sanoisin, että budjetti talousarvio, josta keskustelemme. E, kyseessähän ei ole parlamentin eikä komission rahat, eikä EUn e instituutioiden rahat, vaan kyse on kansalaisten rahoista. Me olemme kansalaisille velkaa sen, että käytämme nämä rahat mahdollisimman hyvin. Kiitos. Kiitos haluaisin viitata kahteen kolmeen asiaan, joista odotamme vasta- joihin odotamme vastauksia. Ensinnäkin tämä suorituskyky, miten hyvin me olemme kykeneviä ylipäätään arvioimaan suorituskykyä. Tilintastumistuin on hyvin kohteliaasti ja päättäväisesti testinyt tästä arvionsa ja kun katson tätä kohtaa, jossa tästä puhutaan, siinä todetaan, että on mukavaa, että on suunnittelutavoitteita, mutta jos niitä tavoitteita ylipäätään panna edes toimeen tai luoda operatiivisia puitteita, niille silloin on pelkkää, pelkkää lumetta nämä tavoitteet. Ja näin näkisin, että tämä on asia, joka on nyt otettu esille uudestaan kiittävällä tavalla. Tämä me tunnemme. Jo Lissabonin strategia oli asia, joka meitä suuresti pohditutti ja pidimme kuulemisen siitä, mikä oli Lissabonin strategian tuleva, tulos. Ja tulos oli se, että tulosta ei ollut, koska ei voinut olla mitään tulosta. Ja jos me vuonna 2019 pidämme kuulemisen siitä, mikä on Eurooppa 2020 strategian tulos, tälleen jälleen tullaan varmasti sanomaan, että ei ole mitään tulosta, kun tulosta ei voi ollakaan, ei ilmeisesti edes haluttu minkäänlaista tulosta. Varapuheenjohtaja, olisi mukava, jos äh, saisimme jonkinlaisen vastauksen tähänkin osaan, miten me voimme menetellä tämän kysymyksen osalta tästä eteenpäin. Ei meitä auta kovin paljon se, että tulee tällaista korukieltä teidän talostanne. Puheenvuoron saa nyt esittelijä Martina Jabajova. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Uh, Mr. Kiitos puheenjohtaja rova, herra presidentti, rova varapuheenjohtaja, hyvät Euroopan tilastoimistomien jäsenet ja hyvät kollegat. Minä kuuntelin herra Kalderan puheenvuoroja ja hän totesi, että tilastoimiston on valmis auttamaan parlamenttia ja ennen kaikkea meidän valiokuntaamme työssämme. On ilo nähdä teidät täällä näin lukuisena – koska teitä on lähden paikalla lähes enemmän kuin meitä valiokunnan jäseniä, mikä osoittaa sen, että todella haluatte auttaa meitä. Kiitoksia tästä. Toivon, että tällä linjalla jatketaan tulevaisuudessakin. Minulle tämä vastuuvapausmenettely on sekä jatkuvuuden kysymys että muutoksen kysymys. On tärkeää todeta, että se ei ole mikään unohdettu harjoitus, vaan se pitäisi olla osa oppimis- kierrettä. Kun puhun oppimista, tarkoitan tällaista elinikäistä oppimista. Ja tässä tapauksessa toimielimen pitäisi nyt tässä oppia itsekin tällaisen elinikäisen oppimisen syklin puitteissa. Kysymys on siitä, miten rahoitushallintoa toteutetaan unionissa. tällainen hallinto, sitä voidaan muuttaa helposti, kuten varapuheenjohtaja Georgieva totesi, että tämä on rakenteellinen kysymys ja myöskin ulkoinen konteksti täytyisi ottaa huomioon. Mutta nyt on ensimmäinen vuosi tämän uuden rahoituskehyksen osalta, mutta kuten tiedätte, suuri osa ohjelmista toteutettiin vuonna 2014 ja e, tämä toteuttaminen näiden osalta tapahtui sääntöjen mukaan, jotka koskevat aiempaa ohjelmakautta. Kuitenkin tämä tilanne on mahdollisuus Eh, kiinnittää huomiota haasteisiin eh, jaksolla 2014-2020 ja, ja katsoa tulos tavo, tavoitekeskittyneisyyttä ohjelmien toimeenpanossa. Nyt on aika, että unioni saa aikaan tuloksia ja että se myöskin tiedottaa saavutuksistaan. Olemme varmasti kaikki tästä yhtä mieltä. On, on aika löytää uusi tasapaino eh, toteuttamisen ja suorittamisen välillä. Minä olen ottanut tämän viestin esille jo aiemmin aiemmissa yhteyksissä komission kanssa, pääjohtajien kanssa, kun meillä oli täällä kuuleminen, heidän pitäisi korostaa vuotuissa toimintakertomuksissaan tuloksia, joita on saavutettu rahoitushallinnon kautta. Tämän tehtävä siitä, siinä pitäisi olla osana, osallisena kaikkien sidosryhmien, komission, jäsenvaltioiden parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen. Jos sallitte, minä haluaisin nyt esittää kommenttini kolmessa ryhmässä. Ensimmäinen uudet haasteet, toiseksi jatkuvuus vastuvapauden osalta ja sitten lähestymistapa tässä kysymyksessä uusista haasteista. Minä pidän erityisen hyvänä tilastustumistuminen uuden kertomuksen rakennetta, koska siinä kiinnitetään huomiota suorituskykyyn ja kuten puheenjohtaja totesi, tämä oli erittäin miellyttävä yllätys meille kaikille. Kiitoksia siitä niin mitä katsotaan sitten näitä tuloksia budjetista kohdassa luvussa kolme, siinä komissio ottaa esille, miten tärkeää tämä ulottuvuus on. Pidän myös arvossa äh, hallinnollisia kysymyksiä, jotka liittyvät äh, esimerkiksi näihin pilottihankkeisiin ja äh, suorituksen osalta, suosikin osalta on puhuttu myöskin hankkeista, ja ne on mainittu siellä, ja komissio, on toteuttaa erilaisia erityiskertomuksia, joissa kiinnitetään huomiota myöskin tähän suorituskykyyn, ja ne perustuvat nimenomaan eh, suorituskykyä koskevaan, eh, koskeviin tarkastuksiin. Ja haluaisin nyt ottaa mukaan joitakin kohtia näistä erityiskertomuksista ensimmäisen osan omaa mietintöäni, ennen kaikkea mitä tulee rahoitusvälineiden käyttöön. Vuosikertomuksen sopeuttaminen monivuotisen äh, rahoituskehyksen otsakkeisiin on minusta uusi elementti, jota pidän hyvänä. Se helpottaa ja syventää keskustelua valiokunnan budjettivaliokunnan ja kollegojen kanssa, kun etsitään uusia puitteita, nimenomaan mitä tulee suorituskykyyn. Mitä tulee sitten tähän jatkuvuuteen? Totta kai on lukuisia elementtejä, jotka koskevat jatkuvuutta. Lähestymistapa, joka koskee luottamuslauseketta, tarjoaa meille selkeän kuvan siitä, mitä meidän politiikkamme maksaa. Yleinen virhetaso näyttää se, mitä mahdollis, mikä on tilanne. Tällä hetkellä se on 4,4 prosenttia maksumäärärahoissa. Tiedoksi jollekin kollegoille, joilla ei ole ollut tilaisuutta vielä lukea koko yhteenvetoa. 2013 4,7 prosenttia, 4,8 prosenttia vuonna 2012, 3,9 vuonna 2011. Näinä vaikeina kriisin ja työttömyyden aikana unionin täytyisi torjua kaikki rahojen hukkaaminen. Meidän täytyy tunnustaa, että on parannusta. Siis 2013 4,7 prosenttia ja nyt 2014 4,4 prosenttia. Tässä on parannusta, mutta tämä parannus on aika rajallista. Se on myönnettävä, se on aika rajallista. Ensinnäkin ei ole hyväksyttävää se, että jo 21. vuotena maksumääräitä koskettavat materiaaliset virheet siksi, että ohjaus- ja valvontajärjestelmät ovat vain osittain tehokkaita. Minulle tämä ei ole hyväksyttävää, ei kumpikaan. Jälleen kerran tilintarkastustuomioistuin katsoo, että vastuu on jäsenvaltioilla. Se osoittaa, että lukuisissa transaktioissa, joihin liittyy virheitä, jäsenvaltioiden viranomaiset ovat saaneet riittävästi tietoa, jotta he voisivat havaita ja korjata virheitä, mutta näitä tietoja ei ole hyödynnetty ja virheitä ei ole korjattu. On kuitenkin suuri merkittävä kysymys tänä vuonna. Ensimmäistä kertaa historiassa tilitastuomioistuin on löytänyt samanlaisen virhetasoarvion 4,6 prosenttia jaetussa ja suorassa hallinnossa – nyt komissio täytyy myös kantaa vastuunsa asiasta, rouva varapuheenjohtaja, sillä jos suorassa hallinnossa on ollut 3,7 prosentista 4,6 prosenttiin tämä nousu vuonna, vuodessa 2013 vuoteen 2014, ja samaan aikaan on tapahtunut vähennystä 5,2 prosentista 4,6 prosenttiin jaetussa hallinnossa virheaste. On totta, että jos komissio olisi käyttänyt hyväkseen kaikkea saatavalla olevaa tietoa, se olisi voinut ryhtyä toimiin, jolla olisi voitu estää huomattava osa virheistä ennen kuin ne toteutuivat. Pyytäisin teitä kommentoimaan tätä. Kiitos. Kolmas asia on sitten tulokset, jotka liittyvät sitten siis tämä lähestymistapa, joka koskee sitä, että pyritään saman aikaan tuloksia, joka on nyt olla vaativa. Kysymys on äh, talonpoikaisjärjestä, kysymys on mm, mentaliteetin muuttamisesta, koska komissio käyttää EUn varoja, se käyttää niitä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, silloin on kysymys yhteisestä hallinnosta, jaetushallinnosta ja suorasta hallinnosta. Kysymys on talonpokaisjärjestelmästä, että varoja käytetään niin, että voidaan saavuttaa tavoitteita. Kysymys on myös talonpokaisjärjestelmästä siinä, että rahoituksen rahoituksen käsittelevät johtajat myöskin arvioivat tuloksia ja sopeuttavat tämän uuteen todellisuuteen. Sitten lähtien, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, ei enää ole pelkästään kysymys talonpoikaisjärjen käyttämisestä, sillä komissio on kattavasti analysoinut omia toimiaan artiklan 318 perustamisopimuksessa mukaan sen, tämä on se velvollisuus. Komissio on jo muuttanut sisäisen hallinnon välineitään, vuotuisia toimintakertomuksiaan ja niin edelleen, mutta mitä tulee artiklaan 318, Tällaiset arviointikertomukset, niiden osalta voidaan sanoa, että on parantamisen varaa. On myös todellista parantamisen varaa siinä, miten komissio tiedottaa saavutetusta tuloksista, ja meillä on ollut mahdollisuus jo keskustella tästä uudesta tiedottamisesta. Totta kai lähestymistapa, jossa lähdetään liikkeelle tavoitteista ja suorittamisesta, on sitä, että löydetään indikaattoreita ja sitä, että tapahtuu tiukkaa tilanteen analysointia. Tarkoituksena ei saa olla se, että luodaan uutta byrokratiaa, jossa käytetään uusia äh, avaintoimintaindikaattoreita ja pitkiä raportteja. Meidän pitäisi välttää sitä, että hallinto vain kommunikoi hallinnon kanssa. Ja tämä on nyt juuri sitä, mitä varapuheenjohtaja Georgieva mainitsi tällaisena yhteisenä käsityksenä siitä, meillä on yksi yhteinen käsitys siitä, mitä on, su- mitä on suoritus, mitä on lisäarvo – ja ehkä pitäisi myöskin sanoa, että Suomen puheenjohtaja, hänen kanssaan on löydetty yhteisiä käsitteitä, jotka liittyvät tähän yhteisiin, näihin yhteisiin käsitykseen, ja haluan kiittää häntä tästä, ehkä hänelle pitäisi tästä maksaa kyllä palkkio. Niin, mitä tulee pääjohtajiin ensimmäiseen tapaamisiin heidän kanssaan, nämä avainsuoritusindikaattorit, niiden tulisi perustua adekvaatteihin lukuihin. Minusta myöskin komission yksikköjen tulisi toimia synergisesti niin, että voidaan saavuttaa tärkeimmät poliittiset tavoitteet. Eurooppa 2020 strategia perustui lippulaiva-aloitteisiin ja siihen, että toimenpiteet ryhmiteltiin eri komission yksiköiden osalta, mutta kumppanussopimukset ja ohjelmat eivät riittävästi kiinnitä tätä huomioon. Tämmöistä olemassa erittäin hyviä kuvauksia komission tilastumistuminen vuosikertomuksessa. Myöskin talouden ohjausjakson osalta on todettava, että siinäkin on kiinnitetty huomiota näihin rakenteisiin luotu uusia klustereita komissiossa, Junckerin komissiossa. Me olemme jo viime vuonna vaatineet sitä, että komission sisäinen organisaatio ei saisi johtaa siihen, että syntyisi uutta byro- uusia byrokratian muotoja ja lisää byrokratiaa. Periaatteessa, kaikki olette maininneet tämän puheessa, ne periaatteessa yksinkertaistaminen ja parempi säätely ovat yksi päätavoite, joka Junckerin komissiolla on. Yksinkertaistaminen on tarpeen, jotta voidaan vähentää virheastetta ja jotta voidaan saada aikaan parempaa suoritus, parempia suorituksia. Tässä mielessä, kun meillä on varapuheenjohtaja, joka on ottanut erityisen tehtävän siinä, että hän koordinoi parempaa säätelyä ja harjoittaa yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta voidaan poistaa turhaa byrokratiaa, silloin hänen pitäisi harjoittaa ehkä enemmän yhteistyötä myöskin eh, vastuupausmenettelyn yhteydessä budjetinvalvontavaliokunnan kanssa, sillä olen nähnyt, että täällä on lukuisia tutustumistuvien jäseniä, mutta elävissä olla myöskin komission lukuisia edustajia silloin, kun puhutaan vastuuvapaudesta, koska se on toimi, joka koskettaa meitä kaikkia, ja yksinkertaistaminen on yksi sen päätavoitteista. Lopuksi, vastuuvapausmenettelyn aikana meillä on mahdollisuus keskustella kaikista näistä kysymyksistä komission jäsenten kanssa, komission yksiköjen kanssa. Tulemme esille kysymyksiä no, no, noudattamisesta, suorittamisesta, tasapainosta ja myöskin siitä, mikä on komission oikaisukapasiteetti ja mikä on vastuu jäsenvaltioilla silloin on kysymys yhteisestä hallinnosta. Meidän haluamme tehdä sellaisia esityksiä, joilla parannetaan rahoitushallintoa ja että saadaan aikaan enemmän toimintaa, joka lähtee siihen, että saadaan aikaan tuloksia. Minulla on erityisiä kysymyksiä, mutta kenties opetan nyt kuitenkin tässä ja esitän kysymyksiä seuraavalla kierroksella, kun niille on aikaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Nyt käymme lävitse ryhmien puhujat ja sitten saavat puheenvuoron muut jäsenet. Eli teemme tällaisen yhteenvetoryhmän. Olisi hyvä, jos myöskin puheet olisivat niin lyhytsanaisia, että myöskin valiokunnan ensin saisivat puheenvuoron, niin tässä on ainakaan todellisia vastauksia. Aluksi kollega Sarvamaa. <clears throat> Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Katselin ympäriinsä ja toivotin tässä tervetulleeksi lisää jäseniä. Well, I am uh, usually speaking for... Kyllähän minä yleensä EPPn puolesta puhuin. <laughs> Kiitos puheenjohtaja. Saanko nyt puheenvuoron siis? Kiitä mitä nöyrimmin. Herra Kalleera, tarkastustuomioistumme puheenjohtajaa siitä, että hän jälleen tuli tänne ja antoi meille hyvin perusteellisen arvion Kiittäisin myös komission varapuheenjohtaja Georgievaa. Hän on tehnyt parhaansa nykyoloissa. Meillä on muutama näkökohta, josta puhuisin liiankin pitkään. Mutta eipä nyt tuhlata aikaa puhumalla liikaa virheasteesta. Tunnemme tarinaa. Se on siellä, se ei muutu. En ole samaa mieltä. Ja sanotaan, että äh, kokonaisvirheästi hitaasti muuttuu oikean suuntaan. En ole ollut kauheamman tavoitta täällä, mutta niinä vuosina kun olen ollut, olen kuullut tämän saman tarinan vuosi, joka vuosi. Tämän pitää puhua tulevaisuudesta, ei menneisyydestä. Ja mennäkseni asian ytimeen. Jos me muutosta haluamme, Ja jos me virheasteesta haluamme eroon, meidän täytyy perustavasti muuttaa asioita. Tässä nyt vähän kissa jahtaa häntäänsä. Kaikella kunnioituksella. Tiedän, että asteittain asioita on parannettu, muutos vie aikansa. Yhdessä yössä mitään ei tapahdu, mutta emme me myöskään mistään yhden yön jutusta nyt puhu. Täytyy aloittaa keskustelua asioiden juurilta. Emme me voi odottaa, että jäsenvaltiot hoitavat virhe tasoa kuntoon. Pohjimmiltaan tilintarkastustuomioistuin ja parlamentti ovat vastuussa. Mielestäni jälleen näkemiemme tulosten valoissa meidän täytyisi ottaa suunnilleen seuraavat askeleet. Meidän täytyy kyetä arvioimaan etukäteen paljon aikaisemmin asioita, arvioida investointia ennen budjetointia. Meidän täytyy kytkeä tavoitteet ja ohjelmat löytää yhteisiä indikaattoreita. Mutta ennen kuin mitään muutokset oikeasti saa aikaan. Meidän täytyy ymmärtää, missä yhteisiä varoja parhaiten käytetään, aivan kuten komission jäsen totesi. Ja tämä väistämättä merkitsee. Sitten meidän täytyy tietää myös, missä niitä käytetään huonointeen. Nämä kaksi asiaa ovat kolikon molemmat puolet. Mm-hmm. Emme tiedä, missä saamme parasta vastinetta rahoille ennen kuin tiedämme, missä saamme huonointa. Tämä on vielä koran ydin. Sen todella täytyy keskittyä. Ja on jotenkin ironista, että meillä on informaatiota. Meillä on tämä tieto kutakuinkin. Ja meidän täytyy ottaa viimeinen askel täytäntöönpanossa. Pohjohtaja Kalleran sanoin, meidän täytyy rohkaista komissiota käyttämään tätä oikaisuvaltaansa täysin. Mutta tämä tapahtuu vasta jälkikäteisesti. Ja nyt sen asian todellisen ytimeen ja olen iloinen, että tilintarkastusta myös kiinnittää siihen paljon huomiota, eli toimintaperusteinen budjetointi. Mielestäni tässä on valtava sykli. Tässä on paljon keskinäisiä riippuvuuksia. Ja ruuvit ja mutterit täytyy saada paikoilleen. Emme vain äkkiväärästi muuttaa junan kulkua. Kärsivällisyyttä täytyy olla. Aikaa menee. Mutta jos emme pohjimmiltaan muuta tapailla tarkastelemme pyörää, eli me mietin, miten pyörät pyörivät, Meidän panaan rahat, miten käytetään, onko meillä yhteisiä toimintaperusteisia indikaattoreita. Tiedämmekö, mitä me voimme odottaa tuloksiksi, jos me sijoitamme johonkin? Vakaasti uskon, että näin tekisimme, saisimme lähes automaattisesti alhaisemmän virheasteen ja parhaat, paremmat tulokset. Sama, sama kolikon kaksi puolta. Tämä päivän viestini. Tämä on valtavan tärkeä päivä valiokunnallemme. Uskon, että talousarvion valvonnalla täytyy olla paikkansa prosessin keskiössä, koska tulospohjainen budjetointi, budjetti, joka lähtee tuloksista, on tärkeää kaikille. Haluan olla ystävällinen, käyttää oikeita termejä. Tässä tapa, jolla asioita on pyöritetty viime vuosikymmeninä, sen täytyy muuttua koska että toimimme ihan väärin. Tämä ei ole realistista. Loppujen lopuksi me puhumme ihmisten rahoista. Muuten tuloksia ei tule. Eli muutoksen täytyy pystyä. Kiitos. No, tässä yhteydessä olisi myöskin hyvä muistaa, että tämä on nyt 21 luottamuslauseke. Ja nyt kollega Ajala Sender. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan pyytää anteeksi sitä, että olen hiukan myöhässä, joka johtuu liiketestä. Ja sitten haluaisin soittaa herra Kaldeidan tervetulleeksi jälleen kerran tänne valiokuntaan. Tämä tekosuunnitelma tulen tässä tapauksessa tekemään toimi, joka on tulosta hyvin syvällistä pohdinnasta, joka liittyy siihen, miten todellakin käytetään näitä varoja. Tämä on ollut todellakin hyväksi, hyvä ratkaisu on onnitella tästä, ajatella niitä elementtejä, jotka auttavat meitä pohtimaan ja ovat tulosta tästä työstä, joka tunnustaa sen, että on olemassa virheitä, jotka ovat lähes systeemisiä virheitä, ja joka liittyy tähän mekanismiin, jolla hallinnoidaan ohjelmia. Kysymys on siitä, että se todellakin heijastelee sitä laatua, missä todella ovat nämä virheet, mistä niitä voidaan löytää ja missä hallinnon tasolla niitä on. Minä sanoisin, että meitä tulee auttamaan meitä kovasti. Toisaalta Tuomioistuin on myöskin ottanut esille asian, joka minusta on suuri riski, että meillä on budjetti, johon muodostuu suurta painetta, miksi juuri nämä maksumäärärahojen osalta, mutta vuosi 2015 tulee jatkumaan tämä kriisi maksumäärärahojen osalta, joka on hyvin huomattava. Mitä tulee sitten siihen äh, näihin suoriin maksuihin ja ja suorien rahoitusten osalta se, että varoja jää käyttämättä, mikä liittyy siihen, että tämä on hyvin kyllä suuresta osasta ohjelmista, joita ovat käyneet, jonostat on käynyt samalla tavoin kuin äh, aiemmin, jossa pitäisi pystyä kuten Junkerismin osalta hiukan syveltämään kysymystä, joten meidän pitäisi tehdä tämän osalta myöskin esityksiä. Tässä on olemassa myöskin kolmas riski, joka, joka liittyy tähän siis maksukriisiin ja myöskin tämän eurooppalaisen budjetin toteuttamiseen ja sitten toisaalta kolmas, joka liittyy siihen muutoksiin, jotka ovat ennalta arvaamattomia. Plan Junckerin suunnitelmalla toteuttamassa ja nyt on yhdessä vuodessa ovat kuitenkin sitten muuttuneet todella rahoitusnäkymät ja Saman aikaan on sitten tullut pakolaiskriisi, joka on syvä kriisi. Jo kriisi sitten Etelä-Euroopassa on kriisi, joka on kestänyt pitempään, joka on tunnettu. Olemme tienneet, että myöskin tämä pakolaiskriisi on olemassa, mutta me olemme kiinnittäneet siihen huomiota ja tavalla, joka on ollut oikeastaan vastuutonta. Mutta tämä varojen käyttöä koskeva kriisi on asia, jossa pitäisi varmastikin katsoa, miten muutetaan prioriteetteja prioriteettien, näiden prioriteettien muuttaminen, josta puhutaan, se merkitsi sitä, että pitäisi tapahtua budjetin joustavaksi tekemistä, mutta toisaalta se tuo mukanaan muutoksia äh, tavoitteisiin, arvioihin ja mukaan luettuna myös sen, ne muutokset, jotka koskevat erinäisiä rahastoja. Ja minun kysyisinkin, missä pisteessä on sitten se riski, että että nämä muutokset, joita ollaan tekemässä, että nämä, missä määrin ne vaikuttavat, koska toisaalta neuvosto on ollut eh, pyrkinyt katsomaan aikaan, miten voitaisiin toteuttaa tätä Junckerin suunnitelmaa, mutta samaan aikaan myöskin eh, pakolaiskiisolta on ollut eh, tiettyjä yhteenottoja ja pitäisi katsoa, millä tavoin voitaisiin päästä tässä eteenpäin. Sitten vielä lopuksi se, että määritellään tendenssit, se, että missä on olemassa virheitä, on välttämätöntä saadaan muutoksia järjestelmään. Näistä puhutaan että merkityksellä tavalla siis se, että monimuotoisen rahoituskehyksen muut, uudistaminen osalta on se, että pitäisi katsoa myöskin se, että olisi mahdollista työskennellä omien varojen piirissä parissa. Ja tässä tämän esille raportissa ne puhutte syvällisesti myöskin siitä, mitä ovat tämä on se komission kannalta, mutta minusta eh, olisi todellakin nyt hyvä mahdollisuus saada aikaan tällaista muutosta järjestelmässä, joka liittyy siihen, miten saataisiin aikaan sellainen budjetti, joka tähtää tavoitteisiin. Jäsenvaltiot ja ovat katsoneet, että Eurooppa 2020 on ollut tietty puite erilaisille tavoitteille, mutta kyllä vaan siitä, miten pannaan nämä tavoitteet toimeen kansallisella tasolla, ja tämä näyttää olevan sellaista, että siinä on puutteita. Olisi ennakoittava hiukan sitä, minkälaisia indikaattoreita on näiden äh, tavoitteiden osalta ja myöskin kvantifioida näitä. Te olette pohtineet sitä, että tämä on yksi syvi, syvällisistä ongelmista, jotka liittyvät siihen, että jäsenvaltioiden on vaikea, vastaanottokyky tiettyjen ohjelmien osalta ei ole ollut yksinkertaista, mutta se on todellakin vakava ongelma. Ja tässä mielessä komissiota ja se varpuuden voidaan kiittää innostuksesta ja pyrkimyksestä muuttaa järjestelmää saada sitä paremmaksi, mutta jäsenvaltioiden vastaanottokyvyn osalta jotka liittyvät ohjelmiin, niiden täytyisi osata todeta, että meidän pitäisi katsoa, miten voisimme parantaa näitä ohjelmia, mitä tulee tähän suoraan rahoitukseen, miksi Junckerin ohjelmaan on yleisesti katsottuna olemassa tällaisia teknisiä virastoja, jotka ovat hyvin kykeneviä antamaan tukea avun saajille, ja mikä liittyy siihen, että voidaan saada aikaan myöskin parannusta tässä vastaanottokyvyssä. Eh, minusta todellakin täytyy sitten katsoa viime kädessä, että voidaan identifioida nämä ongelmat, joita on. Ja mitä sitten tulee siihen, että haluaisin sitä kysymykselle komissiolle, että tämä Junckerin suunnitelma on ollut tietty viiteryhmä tällaiselle budjetin eh, rahoittamisen osalta ja tässä on kuitenkin todettu tilinsuomistumien kertomuksessa, että on eh, jäänyt käyttämättä varoja, jotka on varattu varauksessa nimenomaan tähän tarkoitukseen, ja haluaisinkin tietää, millä tavoin me voisimme tarttua siihen, että ei syntyisi suurempia ongelmia ja enemmän riskejä. Kiitos. No Seuraavaksi kollega Czarnecki, ECR. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, komission jäsen, tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtaja ja jäsenet. Vuodelle 2014 oletettu verhetaso on 4,4 maksuissa. Me havaitsemme, että tämä on hyvin lähellä vuoden 2013 lukua 4,5. Toki voisimme onnitella tästä, että virhetaso ei kasva, mutta miksi edelleenkin ollaan kutakuinkin samoissa luvuissa? Näin on ollut useita vuosia, eli sama vanha tarina. Komissio, jäsenvaltioiden viranomaiset ja riippumattomat tilintarkastajat – ovat käyttäneet kaikkea saatavilla olevaa tietoa. Huomattava osa virheistä olisi voitu ennaltaehkäistä tai korjata jo ennen kuin niitä tehtiin. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan aktiivisempia toimia sekä jäsenvaltioissa että ennen kaikkea Euroopan komissiossa. Tämä on minun näkemykseni. Haluaisin onnitella tilintarkastustuomion istuinta uudesta lähestymistavasta. Meidän mielestämme tämä on uusi alku tälle työlle. Kiitos. Finished? You finished? Pääsitkö puheenvuoronne? Niin, siltä näyttäisi anteeksi. Seuraava puhuja on kollega Toira Alde. Ja, Dank. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin Alderyhmän nimissä esittää kiitokset puheenjohtaja Kalderalle ja koko tilintostumistumen joukkueelle. Ei pelkästään nyt laaditusta kertomuksesta, vaan kaikesta työstä vuoden mittaan kaikki ne erityiskertomuksineen. Meillä on sellainen vaikutelma, että tämän vuosikertomuksen osalta voidaan sanoa, että siinä on hyvin kohtu tietä yhteen. Kollegat ovat jo sanoneet monia tärkeitä ja ratkaisevia asioita, joten minä keskityn vain muutamaan kohtaan. Me haluamme menisyydessä keskustella pitkään ja intensiivisesti siitä, millä menetelmällä arvioidaan virhetasoa. Ja Kaldera otti tätä jo esille ja sitä voitaisiin järjestää, anteeksi, varapuheenjohtaja ja komission varapuheenjohtaja voidaan tämä kor, korvata jotenkin äh, jonkinlaisella äh, toisenlaisella äh, tuloksin tässä välillä järjestelmällä ja myöskin tässä muistan on tätä asiaa, mutta meillä on tämä perusta nyt tässä ja kysymys kuulukin, miten nyt tämä meille ilmoitettu virhetaso sanoo. Se sanoo toisaalta, että on vaikuttanut se, mitä Euroopan parlamentti päätti, mitä se vaati, ja tänä vuonna se on minusta todella nähtävissä. Haluan ottaa tämän erityisesti esille. Te kirjoitatte siitä, että korjaustoimenpiteet, joihin jäsenvaltioiden viranomaiset ovat ryhtyneet yhdessä komission kanssa, mikä on ollut yksi keskeinen vaatimus joitakin vuosia sitten vastuuvapausmietinnössä, mietinnössä, että tässä todella on vaadittu sitä, että tämä todennäköinen arvioitu virhetaso on laskenut ilman näitä korovia toimia oltaisiin oltu 5,5 prosentissa ja nyt ollaan 4,4 prosentissa näillä korjaavilla toimilla. Tämä on hyvin tärkeä viesti, eli Euroopan parlamentin keskeinen vaatimus, että komissio ottaa oman vastuunsa kantaakseen ja silloin kun on kysymys jaetusta vastuusta myöskin viittaa siihen, että viranomaisilla on vastuunsa, on johtanut siihen, että varoja käytetään paremmin. Tämä johtaa siihen, että virhetasoa on alennettu. Huonoa sitten on se, että joillakin alueilla, ennen kaikkea aluepolitiikan alueilla ja kaupunkikehityksen alueilla ja myöskin maaseudun kehittämisen alueilla tulee viiteitä siitä, että, että vielä nykyistä mukaisempi näiden korjaavien toimien toteuttaminen olisi vuonna 2014 todettuja suhteellisen, todettua suhteellisen korkeaa 6,1 prosentin virheastasoa eh, maaseudun kehittämi- aluekehityksessä ja 6,2 eh, prosenttia maaseudun kehittämisessä, että näitä olisi saatu alentua 3,3 prosenttiin. Ja jos katsomme sitä, mikä volyymi budjetissa on näiden budjettikohtien takana, kysymys on erittäin huomattavista vaikutuksista. Ja täytyy todeta, että on olemassa toimeenpano puutteita tai myönteisesti sanottuna on mahdollista parempaan optimointiin, mikä voisi johtaa siihen, että varoja käytettäisiin paremmin, jolloin veromaksajien varat päätyisivät oikeaan osoitteeseen ja merkitsisi myöskin sitä, että voitaisiin välttää virheinvestointeja. Te olette myöskin ottanut esille joitakin esimerkkejä kertomuksessanne ja ALDE-ryhmä on ottanut tämä samat asiat esille, esimerkiksi Europe Aid oli meille hyvin tärkeä aihe. Se on täällä mainittu. Myöskin kysymys, jotka liittyvät virheinvestointeihin, jotka koskevat infrastruktuuria, siis satamat, joihin ei koskaan mene ainoatakaan laivaa, tai tiet, joilla ei kuule paljonkaan autoja, koska rinnan rakentaa toista tietä, samaan aikaan myöskin eu rahoilla, tai mietinnöt, joissa puhutaan äh, infrastruktuureista. Tämä on hyvin tärkeitä asioita ja meille budjetin valvojina – on mahdollisuus sanoa, että komission tulisi tarttua tällaisiin havaittuisiin, havaittuihin puutteisiin jäsenvaltioille. Mahdollisesti pitäisi esittää jopa myönnettyjen EU-rahoitustukien takaisin perimistä. Ja minä ajattelin, että tulevaisuudessa kenties voitaisiin tätä kautta välttää sitä, että tulee tällaisia virheinvestointeja. Yksi lisäkysymys, jonka haluaisin ottaa vielä esille, on esimerkki puiteohjelmasta, siis seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta. Siellä on mainittu yksi esimerkki siitä, miten pieni yritys, pk-yritys kumppaneiden kanssa, joita oli, siis hankekumppaneita, joita oli noin 24, joten tätä, tälle ohjelmalle voitu, olisi voitu antaa minkälaista tukea. Voin nyt ajatella, että se, joka esittää hakemuksen, tekee tämän suurin toiveen kääntyy Euroopan unionin puoleen, siis PK-yrityksenä, ja, ja saa, ajattelee, että takautta voisi saada tukea tutkimukselle ja on sitten äh, suurilla ponnistuksilla koonnut nämä kumppanit hankkeeseen, luonut verkoston äh, kautta Euroopan ja joutuu lopuksi toteamaan, että kaikki kustannukset, jotka hän on äh, tästä, tästä esitänyt syntyväksi, niitä ei sitten voidakaan niin niihin voidaan tätä tukea käyttää, ja nyt kenties kohtaa tilanteen, jossa varoja vaaditaan takaisin, täytyy pohtia asiaa uudestaan sitä, miten, sen lisäksi miten varoja käytetään oikein, miten, äh, minkälaisia mahdollisuuksia seurauksia tällä voi olla sille, miten Euroopan unioni nähdään, kun esitään tällaisia hakemuksia, ja, ja sitten käykin ilmi, että kaikki, mihin on annettu tukea, ei olekaan sellaista, että sille voidaan antaa tukea, niin se johtaa kielteiseen informaatioon Euroopan unionista. Lopuksi haluaisin vielä ottaa esille yhden kysymyksen, joka on myös hyvin syvällisesti käsitelty täällä kertomuksessa. Kysymys on tämä äh, tavoitteisiin suuntautuminen, tulossuuntautuneisuus ja mihin se vie meidät tulevaisuudessa. Olen kiitollinen varapuheenjohtaja Georgievalle siitä, että hän äh, viimeksi parlamentissa minun mietinnössäni hyväksyt laajat ehdotukset ovat myöskin myöskin hän ottanut omakseen. Ja nyt se, että mitä nyt on jo ollut mahdollista tehdä, on, on pyritty toteuttamaan näitä asioita, mutta voidaan sanoa, että nykyisessä olemassa olevassa järjestelmässä Eurooppa, Eurooppa 2020 voitaisiin joitakin asioita tehdä huomattavasti paremmin, mitä tulee nimenomaan kumppanuussopimuksiin. Ja haluaisin esittää selkeän vaatimuksen nyt alderyhmän nimissä, että jo nyt odotamme, että ne asiat, jotka nykyisissä puitteissa olisivat mahdollisia toteuttaa, eli että budjettikohdat koskevat ohjelmia, että niissä paremmin suunnataan toiminta tavoitteisiin, jotka ovat EU 2020 mukaisia puolivälin tarkastuksen yhteydessä. Pitäisi katsoa sitä, että tämä ottaisi tämä kysymykset huomioon ja että ohjelmia virtaviivaistettaisiin vastaamaan näitä tavoitteita, jotka ovat mukana myös strategiassa. Kertomus antaa erinäisiä viitteitä siitä, miten komissio tässä voisi toimia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Tätä minä haluaisin vielä korostaa aivan samalla tavoin kuin Martina Javajajova tässä jo aiemmin totesi. Kuen e puolesta ei näyttää olevan kukaan paikalla. Vihreiden puolesta Bart Stas. Dank voorzitter. Um, Ik, eh, ik wil eerst en vooral de, de Rekenkamer bedanken. Ik denk dat... Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensin alkuun kiittää tilintarkastustuomioistuinta. Me olemme oikein hyviä liittolaisia. Euroopan komissio, parlamentti ja tämä valiokunta erityisesti ja tilintarkastustuomioistuin, joka tekee aivan ar- korvaamatonta työtä. Nyt totta kai seuraamme määrää ja toisaalta keskittymme entistä enemmän laatuun Euroopan unionin rahoittamissa hankkeissa. Kiitos siis tästä työstä. Olen ollut tässä valiokunnassa jäsenenä jo 16 vuotta ja nyt 17 kertaa perehdyn tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen. Minä en ole pessimisti enkä kyynikko luonteeltani. Ja onneksi näin on, koska en varmaankaan tällä pystyisi tällä innolla asioihin paneutumaan. Mutta asiat eivät kovinkaan hyvin ole edenneet. Toki tuo, toimi, ö, elinten väliset suhteet ovat parantuneet – on käynyt niinkin aiemmin, että vastuuvapautta ei ole talousarviosta myönnetty. Tämän valiokunnan kanssa komission jäsenten käymä vuoropuhelu totta kai on parantanut tilannetta huomattavasti. Haluaisin kiittää komission jäsen Georgievaa. Hän on sitoutunut työhönsä. Hän käy vuoropuhelua valiokuntamme kanssa ja hän pitää aina korvat höröllä sen suhteen, mitä tämä valiokunta kommentoi. Ja hän myös joutuu monesti vastaamaan lisäkysymyksiin, joita me hänelle esitämme. Ensinnäkään en ole lukenut koko asiakirjaa, luin yhteenvedon siitä eilen. Me laadimme aiheesta vielä lehdistötiedotteen. Oikeastaan kun numeroita hieman muuttaa, niin lehdistötiedete vuodesta toiseen pysyy kutakuinkin ennallaan. Eli tässä on teksti, joka on pysynyt muuttumattomana. Tämä nyt on hieman tällä tavalla kielipuskessa sanottu, mutta ei kovinkaan paljon. Te totesitte, että meidän on saatava takaisin kansalaisten luottamus. Sanoitte myös, että systeeminen muutos ei tapahdu kädenkäänteestä, vaan tätä työtä täytyy tehdä joka päivä vaihe vaiheelta. Minä puolestani pohdin sitä, että jos tämä nyt on suuntaus ja muutostrendi, eli päivittäistä työtä vaihe vaiheelta muutos etenee, niin milloin sitten päästään kahden prosentin virhetasoon? Sehän vaatisi vuosikymmeniä. Ei tämä ole kovinkaan toiveta herättävä näkymä. Minulla olisi jokunen kysymys mielessäni. Mehän keskustelemme Strasbourgissakin aiheesta. Mutta nyt näyttäisi siltä, että jäsenvaltioilla on paljon vastuuta kannettavaan. 80 prosenttia menoista on jäsenvaltioiden vastuulla, kun ajatellaan hallinnointia. Teillä on takaisinperintästrategiaa, korjausstrategiaa, Siinä on saatu onnistumisiakin ja, erho, ja e, virheaste on saatu, saatu pidetyksi 4,4 prosentissa, muutoin se olisi kenties korkeampikin. Jos jäsenvaltiot olisivat käyttäneet käytössä olevia tietoja ja tehneet kaikkeensa, niin sitten virhetaso olisi ollut matalampi, kenties 3-4 prosentissa. Niin kuin sanoin, en lukenut koko asiakirjaa, tunnit eivät siihen riittäneet, mutta mistä voimme jäsenvaltioita syyttää kaikista eniten? Aiemmissa vuosikertomuksissa tilintarkastustuomioistuin totesi, mitkä jäsenvaltiot ovat tässä ikään kuin suurimpia syyllisiä. Tulisi olla yhteydessä näihin jäsenvaltioihin, jotta todella voitaisiin perehtyä siihen, voitaisiinko puhua ystävällisesti näiden jäsenvaltioiden kanssa ja katsoa, mitä on tehtävissä. Ja sitten Georgievallakin vielä kysymys. Kyse on vuoden 2014 talousarviosta. Olette ollut vastuussa budjetista ja petoksen vastaisesta työstä äh, vasta vain vuoden. Eli teitä ei juurikaan voi vuoden 2014 talousarviosta syyttää, mutta ensi vuonna tilanne on sitten jo toinen. Kun näemme, että muutosta ei ole tapahtunut, niin sitten pitää käydä poliittisia keskusteluja. Haluaisinkin kysyä teiltä, mitä toimia te teette, mihin toimiin ryhdytte. Tämä on nyt toinen vuosikertomus, jonka te luette ja olette vastuussa. Vuoropuhelua olemme käyneet teidän kabinettinne ja tilintarkastustuomioistuimen välillä. Ja toiseksi haluaisin tietää, oletteko tehnyt jotakin erityistä? Oletteko te tehneet yksikössänne eri, erityisiä toimia, jotta saataisiin aikaan jonkinlainen kvanttiloikkaus, kvanttihyppy tällä saralla, niin että päästäisiin todella vaikkapa puolen prosentin parannukseen tai jopa isompaankin hyppäykseen, jotta euroskeptikot pidetään loitolla. Tiedän toki, että tämä on kiperä kysymys, vaikea asia. Ja talousarvion valvontavaliokunnassa tätä nyt on jauhettu ainakin viimeiset kymmenen vuotta. Mitä erityisiä toimia katsotte, että voitaisiin käyttää, että jäsenvaltiot tekevät oman työnsä? Me olemme kuulleet esimerkiksi valtiovarainministerien lausunnot siitä, mitä tehdään ministeri- ja ministeriötasolla. Yleensä toteatte, että jäsenvaltioilla on kyllä tiedot käytössään. Ne näkevät, mikä menee pieleen. Ja paljon maksatuksia ei olisi pitänyt edes toteuttaa, jotta virheet olisi voitu välttää. Vielä kerran haluan Georgievalle ja Kaldeiralle todeta, en halua tässä lietsoa mitään pessimismiä, mutta täytyy kuitenkin sanoa, että todella tarvitaan toimia. Nämä ajat ovat vaikeita. Eurooppa on nyt kriisissä ja me tarvitsemme myönteistä viestiä tulevalle vuodelle. Kiitos. Viimeisenä Vali FDD. Ringrazio anch'io la Corte dei Conti per il lavoro che fa. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta työstään tämän paperin lisäksi. Täällä virtaa muutakin informaatiota, joka on arvokasta. Laitan merkille heidän analyysinsä. Se auttaa meitä poliittisessa työssämme. Aloittaisin kysymyksestä, johon varpaahtaja Georgieva jo tarttui pakolaisiin liittyen. Tämä on nyt tärkeimpiä asioita, joita täytyy seurata ja ratkaista, tämä pakolaiskysymys. Ongelman ratkaamiseksi on käytetty paljon rahaa. Olen aika huolestunut siitä, miten vähän tätä rahoitusta valvotaan. Olemme nähneet, mitä on tapahtunut Italiassa pakolaisten käyttöön pakolaisongelmaan käytetyn rahan suhteen. Ja haluaisin välttää sen, että varoja väärinkäytetään. Puhun nyt tässä Turkista ja muista maista, jotka ovat saaneet paljon rahaa esimerkiksi liittymistä edeltävistä välineistä. Meidän täytyy tarkastaa, miten näitä varoja käytetään. Me olemme hätätilanteessa. Ja ra- sitä ratkaistessa me emme saisi luoda uutta kriisiä. Meidän täytyy valvoa varankäyttöä, sitä maksetusta virheistä. Olemme nähneet julkisista hankinnoista, että kaikkea sattuu. Seuratuus on huonoa, suoratukea maksettu. Muutamalla alueella, jossa olemme käyneet, missä me olemme mukana hallinnassa. Me otamme ja osallistamme, osallistamme kansalaisia budjetilaatimisessa. Me emme luo mitään muureja, mitä me usein näemme varainkäytössä. Me pyydämme kansalaisia mukaan tarkastamaan varainkäyttöä. Monet maat, monet poliittiset puolueet luovat muureja kansalaisten ja varainkäytön väliin. Niin me teemme päinvastoin. Virheet ovat seurattavuuden puuteen seurausta, tällaisten lähtökohtaisen seurattavuuden puuttumista. Meidän täytyy saada kansalaiset mukaan instituutioihin. Jos kansalaiset eivät ole mukana, vaan seisovat ulkopuolella suljettujen ovien edessä, niin jos emme koskaan selkeytä ja avaa näitä toimintaindikaattoreita, niin olemme onko me edessä, jota meillä on ollut jo 16 vuotta, niin onko me edessä, jota Bart mainitsi. Meidän täytyy käyttää näitä uusia välineitä kansalaisten osallistamiseksi, sommea, internettiä. Meidän täytyy mahdollistaa se, että kansalaiset näkevät, miten varoja käytetään. Kansalaisten täytyy tietää. Se on heidän tehtävänsä on ratkaista ongelmia myös. Ja sitten tullimaksut. Komissio antoi suuntaviivoja vuosi sitten ja tilintarkastusomistoon on tarttunut asian tarkistuspuoleen jäsenvaltioissa. E- e- esimerkiksi tarkisteltu tien tarkistusta muissa jäsenvaltioissa. Eurooppaan saapuu paljon tavaraa konteissa, siellä on vaarallista tavaraa ja on erittäin tärkeää, että tarkistuksia tehdään ja komissio pitäisi antaa suuntavaltiota jäsen, suuntaviivoja jäsenvaltioille. Muuten vaarana on, että vaarannamme kansalaisten terveyden ihan voiton tavoittelun vuoksi. Meidän täytyy olla tuolla tarkkana, kun tuottaja tulee kolmesta maista. Ja tarkistusten täytyy olla selkeästi määriteltyjä. Ja miten tarkistuksia ja olen ollut tekemässä Italian alueiden kanssa ää, esimerkiksi nuorisotakuun puitteissa. Alueet tarvitsee näitä vaaroja Nuorten täytyy päästä harjoitteluohjelmiin. Komissio maksaa alueille. Mutta alueet taas eivät maksa uusyrityksille. Maksut siipäät 6, 7, 8 kuukauttakin. Komission pitäisi kehottaa alueita maksamaan laskunsa säännöllisesti, muuten kriisi ikinä lopu. Sitten projektirahoitus moottoriteille, rautateille. Nämä projekteja, joiden pitäisi maksaa itsensä, ja niillä on julkisia takuitakin. Mutta jos vaikutusarvioissa ei tätä talouspuolta ole kunnolla selvitetty, niin mitä sitten tapahtuu? Meidän täytyy jotenkin taata se, että saimme sijoitukselle vastinetta. että on ratkaiseva sekä Junckerin suunnitelmassa että muutenkin, että tarkistuksia tehdään, niitä täytyy tehdä jo etukäteen. Muuten me heitämme rahaa rahan perään. Ja varoja menee myös järjestäytyneelle rikollisuudelle, joka on usein mukana isoissa julkisissa hankinnoissa. Ja lasku sitten lankeaa veronmaksajille. Todella painotamme näitä kohtia. Tuolla toivomme, että se valtio ja komissio onnistuvat tekemään yhteistyötä. Kiitos parlamentin ja valiokuntamme syytteen niin, että järjestelmä kohenisi. Se on ratkaisevaa. Mutta peruskysymys on, että meidän täytyy olla sataprosenttisen seurattavia sekä instituutiossa että jäsenvaltiossa. Jos emme rahoitushallinnoita kunnilla tee, emme ole koskaan tehokkaita. Joten minun ratkaisuni on kansalaisten osallistaminen käytössä. Silloin suorituksetkin paranevat. Toiminta paranee. Kiitos. Näin tämä ryhmäkierros saatiin päätökseen ENF-ryhmästä ja kukaan ole paikalla. Ja vielä on seitsemän muuta puheenvuoropyyntöä. Ja pyytäisikin nyt, että he puhuisivat enintään kaksi minuuttia. Ensin kollega Tselaa. Kiitos puheenjohtaja. Yritetäänpä. Paljon on jo sanottukin. Minulta vielä kiitokset presidentti Calderalle ja tilintarkastustumistomille tästä hyvin kattavasta ja monia yksityiskohtia selvästä kertomuksesta ja näistä monista erityiskertomuksista myös, joita on käytössämme. Siis vielä kerran kiitän näistä selveni pohjasta sain tämän kertomuksen eilen illalla. Silloin ei tietenkään aikaa tutustua yksityiskohtiin, mutta mitä monet kollegat jo sanoivat, on se, mikä juuri käy eh, silmiin, on se, että virhetason osalta ei ollut mitään huomattavaa muutosta. Kysymys oli uudesta vuodesta, mutta samat luvut kuin viime vuonnakin ja, ja sitä edeltävänä vuotena ja sama menettelykin taas. Mistä virheet sitten tulevat? Se on vielä kerrottu esille yhteishallinto yhteishallintoon asioista on syytä puhua. Usein jäsenvaltiot ovat se musta laatikko, josta ei tule luotettavia tietoja. Ja olisikin oikein, jos me Inge Gresslen ehdotuksen ottaisimme omaksemme. Me tarvitsemme kumppaneiksi kansalliset parlamentit, koska muuten ei tapahdu mitään muutoksia. Se, että vedotaan hallituksiin parannuksen aikaansamiseksi, on turhaa ponnistelua. Kansallisten parlamenttien jäsenten täytyy todeta, heidän olla mukana siinä, että kysymys on, heidän pitää ymmärtää, että kysymys on myös heidän kansalaistensa varoista ja että heillä on osa vastuunsa siinä, että varoja käytetään järkevästi. Muuten tämä ei tule onnistumaan. Vuosi 2014 on vuosi, joka oli minusta siirtymävuosi vanhasta tukiohjelmakaudesta uuteen ohjelmakauteen – useimmat äh, laskut, jotka liittyvät äh, suurimpiin äh, rahoituksen alueisiin, kuten kohesiopolitiikka tai maatalous tai tutkimuksen puiteohjelma, vuonna 2014 perustuvat tähän vanhaan ohjelmaan. Uutta ei vielä ole edes käynnistetty. Kumppanussopimukset ovat syntyneet vasta viime vuoden lopulla ja myöskin operatiiviset ohjelmat viime vuoden aikana ennen kuin tässä päästään jonkinlaisiin hankkeisiin, ollaan jo vuodessa 2016. Ja haluaisin nyt sanoa, että olen yhtä mieltä puheenjohtajamme kanssa, että meidän pitää pohtia, mitä on tapahtunut EU 2020-strategialle. Vanhat ohjelmathan perustuvat Lissabonin strategiaan, ja EU 2020 on ollut voimassa vuodesta 2010, mutta edelleenkin on vielä työstetty vanhoja ohjelmia. Nyt on vuosi 2015, ensi vuosi on 2016, 2020 ei enää ole kovin kaukana, mitä, mitä tilanne näyttää nyt tavoitteiden saavuttamisen osalta, ja on tämä saa minut kriittiseksi kyllä, siis se, että Tiina myös toteaa, että jo nyt, kun oli kysymys siitä, että uudet kumppanisopimukset ja operatiiviset ohjelmat, niistä tehtäisiin päätös jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin välillä, usein 2020 tavoitteet eivät heijastuneet sisällöstä – vaikkakin näin oli eri asetuksissa määritetty, määritelty. Ja tässä minusta meidän pitää vielä tarttua tähän asiaan ja ennen kaikkea puolivälitarkastelua käyttää siihen, miten pitkälti voimme muuttaa suuntaa ja miten voitaisiin joihinkin asioihin tarttua, ajattelen ajankohtaisia muutoksia, joita ei voitu odottaa viisi vuotta sitten. Meidän vastuu talouttamme ajatellen meidän tulisi kiinnittää huomiota siihen, että varoja täytyy käyttää niin, että niillä on vaikutusta, että niitä käytetään tehokkaasti. Ajatellen tähän äh, sumaan, joka on syntynyt, äh, siitä Tina Sumistoin toteaa, että komission on, äh, täytyisi ajatella, että jäljittävästi jäsenvaltioiden tilaa mahdollisuuksia investointeihin, mutta samaan aikaan budjetin suorituksen osalta voitaisiin sanoa, että suoritus, että se ei näkään tuloksia, se ei kuitenkaan merkitse sitä, etteivätkö jäsenvaltiot menettäisi tätä suoritusreserviä. Mitä me olemme tehneet viime viikkoina? Olemme käsitelleet yhtä jäsenvaltiota, jossa yhdellä ratkaisulla poistettiin kokonaisuudessa lainsäädäntön voimasta ja he saivat kaikki tuet viime kaudelta ja meillä on ollut maksua, jotka ovat ennakkorahoitusta, maksuja, jotka ovat ennakkorahoitusta tälle ja ensi vuodelle, ilman selvää, että näillä rahoilla saavutettaisiin investointitavoitteita. Kyllä minä pitää myöskin katsoa hiukan peiliin. Kiitos. Pyytä, että seuraavat kollegat vetää selleriä esimerkkinä. Herra Pilinski. Thank you, Madam Chair. To be brief. Kiitos puheenjohtaja Lyhyesti haluaisin korostaa kolme seikkaa. Presidentti Kalderan alustus oli hyvin paljon ajatuksia herättävä. Ensinnäkin hän aivan oikein totesi, mikä tavoitteen koko tässä toiminnassa tulisi olla. Oikeastaan siihen liittyy kaksi aspektia. Toinen on se, että EU investoisi talousarvionsa paremmin. Ja yhtä tärkeä kysymys on se, että pitäisi toimia nopeammin. Toiseksi, mitkä ovat haasteet, jotta päästään näin monimutkaiseen tavoitteeseen, joka jo määritelmänsä mukaisesti on hieman ristiriistainen. Meillä on edelleenkin sinne pitkään korkealla tasolla virhetaso. Liian paljon rahaa käytetään sääntöjen vastaisesti. Tästä pääsemmekin toiseen johtopäätökseen, jonka hän esitti alustuksessaan. EUn toimintakulut ovat luonteensa mukaisesti jo riskaabeleita, kun maksut riippuvat loppukäyttäjän antamista tiedoista, niin nämähän toki vaihtelevat huomattavasti. Laadukas tieto on äärimmäisen tärkeää, niin kuin puheenjohtajakin totesi. Sen takia riski on pidettävä hallussa hallinnassa. Kun esitetään arvioita riskistä, niin tässä on pyritty 1,1 prosentin laskuun, mutta paljon enemmän olisi voitu tehdä, jos jäsenvaltiot olisivat toimineet niiden tietojen pohjalta, jotka niillä on käytössään. Tarkastuslausumaan viittasitte tässä puheenjohtaja. Kenties voisimme muistuttaa mielimme myös kansalliset tarkastuslausumat. Ja kolmanneksi presidentti Caldera muistutti meitä lainsäätäjinä siitä, mikä vastuumme tässä kysymyksessä on. Ensinnäkin pitää varmistaa, että tehdään selkeästi eh, tiettäväksi se, mihin tavoitteisiin pyritään. Toiseksi pitää pohtia, minkälainen riski on hyväksyttävissä, kun ajatellaan taloushallintoa EUn politiikassa. Silloin kun politiikkaa ei rahoiteta suoraan EU-budjetista, riski ei saisi olla sellainen, että se on demokraattisen valvonnan ulkopuolella. Pahoittelen sitä, että puhuin joku sen sekunnin liian pitkään puheenjohtaja. Saitte minulta kuitenkin kiitosta. Minä laitoin itsenikin nyt vielä puhujalistalle. Haluaisin ottaa esille suosiklukuni. Täällä kertomuksessa todetaan, että kolme neljäsosaa rakennerahastohankkeista vain osittain saavuttaa tavoitteita. Kokonaisuudessa vain 48 prosenttia. Kaksi kolmasosaa saavuttaa sen kokonaan tai osittain. Ja yksi kolmasosa ei saavuta lainkaan tavoitteita. Mitä sitten tapahtuu tälle jäljelle kolmannekselle? Olemme siis käyttäneet varoja, vain jotta varat on käytetty, niinkö? tunnemme tällaiset hankkeet. Minä toivon todella, että kukaan ei nyt kuuntele meitä, kukaan veronmaksaja. Nimittäin tämä luku on sellainen, että sitä pitäisi hukaan tulkita. Mitä merkitsee tämä yksi neljäsosa? Me näemme, että rakennastolla tehdään usein toimia, joita ei pitäisi tehdä ollenkaan. Ja sitten kun lukee, että näiden varojen jaossa työpaikkakysymystä ei ole tutkittu lainkaan, koska se ei ollut mikään kriteeri varoja myönnettäessä – silloin ymmärrämme, miksi kasvun ja työllisyyden alueella saavutetaan niin vähän. Jos mitään päätavoite, se, että ihmiset saisivat työtä EUn varoilla, jos tätä päätavoitetta, jos sillä oli mitään merkitystä, kun varoja jaetaan, silloin kysymykseni olisi myöskin varapuheenjohtajalle, mitä hän ajattelee tästä. Sitten haluaisin myöskin kuulla rouva komission varapuheenjohtajalta, mitä tapahtuu oikein näissä, tässä suorassa hallinnossa, koska tehän vastatti myöskin henkilöresursseista ja huomioon, että ensimmäisen kerran 21 vuoden aikana komissio on virhetasoltaan nyt päässyt samalle tasolle kuin jäsenvaltiot, mikä on asia, jota pitäisi todella vakavasti käsitellä. Sitten kolmas kysymys rouva varapuheenjohtajalle koskee kohtaa 667, eli investointipankin varojen käyttöä. Kohdassa 667 sanotaan, että me emme valvo lainkaan sitä, miten investointipankki käyttää varoja, koska paikalliset viranomaiset eivät voi valvoa tätä, eikä tiedotusmiestoinkaan voi valvoa, jolloin kysymys nousee, kuka ylipäätään tarkastelee tätä. Seuraava puhuja on sitten kollega Novakov, kaksi minuuttia. Thank you very much, uh, dear vice... Kiitos varapuheenjohtaja Georgieva, presidentti Kaldeira. Suurin osa kollegoista on jo puhunut. Tämän lisäksi voin todeta, että minulla ei ole niinkään pitkää kokemusta, koska olen äh, parlamentin nuorin jäsen, mutta se taitaa olla myös minun etuni. Kun ajatellaan EUn talousarvion menoja ja tätä valiokuntaa, niin mehän olemme ihmisten paras ystävä tilintarkastustuomioistuin, komissio ja tämä valiokunta pyrkivät vain yhteen asiaan, Haluamme saada EUn talousarviolla konkreettisia tuloksia. Puhumme neljästä tuhannesta sivusta numeroita ja lukuja. Mitä ne tarkoittavat ihmisille tämän salin ulkopuolella? Eivät yhtään mitään. He ovat lähettäneet meidät tänne hoitamaan tämän homman ja saamaan tuloksia aikaan. Sen takia mielestäni meidän täällä parlamentissa ja erityisesti tässä valiokunnassa, komissiossa, äh, tilintarkastustuomioistuimessa, äh, meidän, me emme voi vain puhella lämpimiksemme, vaan täytyy saada myös tuloksia. Haluaisin todeta, että me katsomme budjettia ikään kuin toimitusjohtaja katsoisi oman yrityksensä tasetta, eli yritämme saada tuloksia aikaan. Minulla on muutama kommentti budjetista. Me tarvitsemme pienempää budjettia, jossa on paremmat prioriteetit. Tätähän me olemme korostaneet ja todenneet sen jo Georgievan ponnistelujen yhteydessä. Tuloshakuinen budjetti tarkoittaa sitä, että emme rahoita vain unelmia ja haaveita, vaan välineitä, keinoja, joilla näihin tavoitteisiin päästään. Meidän on huomioitava ihmisten tarpeet, on ymmärrettävä, mitkä ovat yritysten tarpeet. Jotta pääsemme tavo- tavoitteisiin mahdollisimman nopeasti, pitää vähentää byrokratiaa. Tarvitsemme vähemmän menettelyjä, prosesseja ja byrokratiaa. Suurin osa kollegoista ymmärtää jo, että kohta on se aika, jolloin puhutaan unionin omista varoista. Ei kenties ensi vuonna tai seuraavana vuonna, mutta me tulemme puhumaan unionin omista varoista lähiaikoina, koska jäsenvaltioiden maksut eivät ole vakalla riittävällä tasolla toista, tällä hetkellä. Johtopäätöksenä totean, että olemme oikealla jäljillä, oikealla uralla. Meidän on edettävä tässä yhdessä. Saksassa on hyvä sanonta tähän. So we have to keep together. Me toimimme ikään kuin aseveljenä. Me toimimme tässä valiokunnassa, jotta pääsemme alentamaan virhetasoa ja jotta saamme parhaan tuloksen tällä budjetilla. Kiitos. Ich habe bei den Waffenbrüdern mein... Nämä aseveljet, niin minulla on tähän kyllä oma, tässä oma mielipiteeni, mutta seuraavaksi kollega Won. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös tuomioistuinta komissaaria ja esittelijää päivän kertomuksesta. Toki on hyvä, että tilintarkastuslausumaan hyväksyttävät luotettavat ja varan keruussa ei ole aineellisia virheitä. Ja on oikein hyvä, että sekä kertomuksessa että tämän päivän puheessa toimiston huomauttaa, että virheet eivät ole petoksia. Eilisessä yhteydessä todetaan, että 12 000 tarkastelusta transaktioista, vaan kyettiin tunnistamaan näistä 23 mahdollista petosta. Virheaste vakiintui ja alkaa laskea. Eli vähän hyviä uutisia tilintarkastustuomioistuimen tämän vuoden kertomuksessa, mutta 4,4 prosentin virheet taso on olemassa. On tärkeää, että yhteydessä sivulla 40 käsitellään virhetyyppejä. Sitä on hyötyä saattamatta työstämään virheitä tarttumaan yleisempiin virhetyyppeihin ja tavallisuuden alentaa niitä tulevaisuudessa. Yhteenvedon sivulla 10 puhutaan päivitetystä tarkastusmenettelystä voisikohan tuomioistuin vähän laajemmin puhua siitä, mitä se tarkoittaa. Ja jos virheitä haluaa vähentää, kaikki olemme samaa mieltä, että yksinkertaistaminen tärkeitä jäsenvaltioita alueille, auditoijille, edunsaajille. politiikan uusissa ohjelmissa ollaan vaikka varhaisessa vaiheessa, eikä voida sanoa, auttavat kohtaiset suotahyvät ja elektroniset keinot ja muut maksatuskeinot vähentämään virheitä. Palataan siihen ensi vuonna. Ja lopuksi toimintaperusteisen budjetin merkitys. Ja toiminnan mittaaminen. Nämä ovat hyviä ideoita, mutta olen esittelijän ja komissaari samaa mieltä. Että me tarvitsemme paljon yksityiskohtia, silloin meidän täytyy tietää, mitä haluamme mitata, mitä me mittaamme. Tarvitsemme lisätietoa mittaamisesta. Komission ja meidän täytyy keskustella asiasta. Ja parlamentti halusi olla myös mukana keskustelemassa, miten tämä tulevaisuudessa toteutettaisiin. Kollegi Ashworth ist der nächste, zwei Minuten. Ashworth seuraavaksi. Kaksi minuuttia. Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ne meistä, jotka ovat olleet tässä valiokunnassa tarpeeksi pitkään, tietävät, että tämä kertomus muistuttaa hyvin paljon edellisen vuoden kertomusta ja edellisen vuoden kertomusta sitä edeltäneen vuoden kertomusta. Ei voi olla huomaamatta, että kertomus pitkälti on lähtenyt liikkeelle siitä, miten noudatetaan sääntöjä. Ja joka vuosi on tilanne se, että samoilla alueilla on samoja heikkouksia. Aivan liian usein on, nämä heikkoukset ovat suorassa yhteydessä siihen, miten mutkikkaita säädökset ovat. Eikö olisikin aika katsoa sitä, että muutettaisiin työskentelytapaa. Haluan ottaa kaksi asiaa. Ensinnäkin, mitä tulee tähän mutkikkaaseen putkikaiseen säädöksiin. Minä nyt olen nyt maatalouden edustaja tällä hetkellä. Minä kirjoitin mietinnön maatalouspolitiikan osalta, mutta yhteisen maatalouspolitiikan osalta voidaan sanoa, että se uudistuspolitiikka on 50 prosenttia mutkikaampaa kuin sitä edeltävä politiikka, joten se sinänsä aiheuttaa virheitä. Eikö olisi katsottava sitä, että näiden yksinkertaistaminen, että yksinkertaistaisiin näitä säädöksiä tai niitä alueita, joilla jatkuvasti on virheitä, että olisi paljon tehtävää. Jos me emme saa virheettömiä ohjelmia, silloin pitäisi pohtia sitä, poistettaisiinko ne kokonaan, koska ei voida jatkaa vuodesta toiseen samoilla alueilla samojen virheiden kanssa. On aika tehdä asialle jotakin. Ja syy, miksi sanon tämän johtaa sitten toisen asiaan. Mikä nyt on erilaista on se, että meillä on lopullisesti rajallinen budjetti. Nyt ei ole enää kysymys siitä, että tämä olisi rajatonta. Nyt on keskitettävä painopiste siihen, että saadaan enemmän vastuuta rahalle, että saadaan paremmin eurooppalaista lisäarvoa. Ja tässä mielessä pidän hyvänä komission siirtämistä kohti tulosteperusteista budjetointia. Ja tässä mielessä pidän tilintarkastustuomioistuimen työtä arvossa, mutta haluaisin esittää kommentin kollegoille tässä valiokunnassa, jotka ovat tämän talon valittuja jäseniä. Te kollegat työskentelette nyt Lissabonin sopimuksen ehtojen mukaisesti. Nyt on täysi yhteispäätösmenettely, on myöskin yhteinen vastuu, mutta te ette ole muuttaneet työskentelytapaanne. Että te ole mukana niin, että todella jäseninä pitäisitte tiukasti asioita, asioihin otetta. Me edustamme eh, täällä kansalaisia, käytämme heidän varojaan, mutta emme kuitenkaan puutu enemmän siihen, mitä tapahtuu. Meidän pitäisi saada parempi, suurempi rooli, eikä meidän pitäisi enemmän valvoa toimintaa, koska vain silloin, kun jäsenet valvovat paremmin toimintaa, voidaan edistää avoimuutta, voidaan edistää tilivastuullisuutta, mutta ennen kaikkea tällä tavalla voidaan muuttaa varojen käytön kulttuuria Euroopan toimielimissä. Kiitos. Seuraavaksi Gospod Kehitas, Kiitos puheenjohtaja, tilintarkastusistuimen puheenjohtaja Herra Kalder, kiitos teille. Olen kiitollinen kertomuksesta. Bart Stas ja jotkut muutkin edustajat. Minun täytyy sanoa, että en ole ollut täällä pitkään mutta jos vertaa tätä keskustelua vuonna 2013 keskustelua, niin näemme, että on näitä kertaustyylejä. Me kaikki haluaisimme, että virhetaso laskisi. Me haluaisimme, että toimintaperusteinen budjetointi toimisi paremmin. Me haluaisimme sääntöjäkin yksinkertaistaa. Mutta asiat eivät näytä etenevän toivotulla vauhdilla. Meillä on minuutti jäljellä joten alleviivaisin seuraavaa. Meillä on noin 150 miljardia euroa jaettavaksi eri prioriteettien kesken. Ja tilintarkastustoimistolle sanoisin, että Eurooppa 2020, siinä meidän täytyy ottaa huomioon pakolaiskriisi, se muuttaa Euroopan rahoitusnäkymät – Komission varapuheenjohtajakin totesi tämä. Strategia täytyy muuttaa. Täytyy uudelleen arvioida prioriteetit. Jos emme ryhdy rahoitustoimiin nyt, niin kustannukset vain kasvavat. Ja budjetti ei riitä. Minusta on hyvä puhua näistä asioista komissiosta ja parlamentissa. Sanoisin myös, että elämme kriisiaikaa. Ja kriisi varten täytyy budjetoida. Herra Valli on oikeassa, että myöskin täytyy sitten seurata budjetin käyttöä ja valvoa. Joskus toimimme nopeasti, mutta unohdamme seurannan. Emme puhu tehokkuudesta, tuloksellisuudesta ja meillä on uusi, lisää haasteita toimistumille vastaisuudessa. Boxin esittelijä esittää nyt kysymyksiä, josta hän ilmoitti, ja sitten sekin saa puheenvuoron presidentti Caldeira. Martina. Uh, thank you, Madam Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. On mielenkiintoista kuulla ajatuksianne ja kommenttejanne. Meillä olisi pari kysymystä, jotka ovat hyvin konkreettisia, ehkä myös hiukan filosofisia ja poliittisia, mutta minä olen huolissani siitä, miten me puhumme menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Minä olen ollut, en ole ollut täällä vielä 17 vuotta niin kuin jotkut kollegat. Ja kuten Marko Valli, en aio myöskään olla täällä 17 vuoden kuluttua kuuntelemassa samoja keskusteluja. Mutta minusta meidän täytyy luoda politiikkaa, joka perustuu todisteille, ei politiikkaa, joka perustuu todisteille. Minusta politiikka ei ole filosofiaa. Politiikka on käytännöllistä, käytännönläheistä toimintaa – Minusta on erittäin hyvä tämä tilintarkastustuomioistuimen kertomus, koska minä voin tutkia päätöksiä tietojen todisteiden pohjalta, joita kertomuksessa, jos minulla ei ole näitä todisteita tai tietoa, en voi sanoa mitään tulevaisuudesta. Kuten jo sanoin aiemmin, se oli tavallaan vitsi, mutta vitsi on aina vakava. Sanoin pääjohtajan kuulemisen lopussa, kun kaikki puhuivat tulevaisuudesta, sitä, miten he parantavat tilannetta tulevaisuudessa. Minä sanon lopuksi, että hyvä on, muistutan teitä siitä, että tulevaisuuskin on joskus menneisyyttä, joten tilintarkastustuomioistuin tulee kyllä muistuttamaan teitä siitä, mitä sanoitte tulevaisuudesta, koska tulevaisuus on joskus myös menneisyyttä. Ja nämä keskustelut ovat mielenkiintoisia, mutta näiden täytyy vain nyt löytää oma paikkansa näiden asioiden. Mä olisin yleinen kysymys varapuheenjohtajalle miten liittyy tähän toimintien väliseen työryhmään, joka käsittelee suoritusperusteista budjetointia, koska parlamentti on pyytänyt tällaista toimintien välistä työryhmää, joka käsittelisi tätä toimintaperusteista budjetointia. Ja te ilmoititte jo, että komissio oli aikomus luoda tämä työryhmä. Nyt haluaisin tietää, mikä on asioiden tila. Ja miten katsotte, miten voitte ottaa huomioon ne huolenaiheet, joita neuvosto on ilmaissut tässä asiassa, ja mikä on teidän aikataulunne tämän äh, suorituspohjaisen äh, perusteisen budjetoinnin käyttöön ottamiselle. Toinen asia, konkreettinen kysymys teille on, mikä on sitten komission imago, komission tiedottaminen? Pohdituttaako se teitä? Mehän puhumme paremmasta tiedottamisesta, siitä, miten äh, tiedottaa Euroopan toimien lisäarvosta, saavutusta tuloksista nimenomaan rahoitushallinnon alueella. Mutta minä en ole kovinkaan varma siitä, että komissio katsoo parhaaksi imakoksi sitä, jos se kieltäytyy raportoimasta esiristä, esirin arviointiraportista 318 artiklan mukaan, jota on pyydetty vuonna aiemmin. Tästä on puhuttu jo silloin, kun käsiteltiin vastuuvapautta vuodelle 2013, mutta minusta tätä kautta ei synny paras imako komissiolle silloin, kun parlamentti pyytää jotakin ja komissio kieltäytyy tämän pyynnön toteuttamisesta. Sitten tilintarkastustuomioistuimelle asia, joka koskee tätä kertomusta ja komissiota. Huomasin, että kuulin äh, presidentin puheenvuorosta mielenkiintoisen tiedon – jos katsotte sivuja 76-77, siellä puhutaan jäsenvaltioista, jotka eivät vielä ole pyytäneet EU-budjetista budjetista, varoja, koska kysymys oli varoista, jotka ovat yli 50 prosenttia koko niiden hallituksen käyttämistä varoista. Siis on niille jäsenvaltioita, jotka ovat täysin hyödyttäneet EU-budjettia ja yli, yli 15 prosenttia hallituksesta ei käytä kaikkea, joten haluaisin kysyä Suomistumme mielipidettä asiasta, haluaisin myöskin tietää, pohtiiko komissio tätä näiden jäsenvaltioiden vastaanottokykyä silloin, kun se asettaa äh, näitä varoja käyttöön, koska totta kai täytyy pohtia myös sitä, mikä on vastaanottokyky. Ja viimeinen kysymys nopeasti. Olen hiukan huolissani, kun luen sivulla 151 kertomuksessa – yhden komission havainnoista, että 27 tapauksessa kvantifioivat olivat virheet, komission kansainväliset, kansalliset viranomaiset ja riippumattomat tilintarkastajat olivat riittävien tietojen, heillä oli käytössä riittäviä tietoja, jos voineet estää tämän. Jos nämä tiedot, jos niitä oli käytetty virheiden korjaamiseen, silloin näiden luvun osalta puhun nyt otsakkeesta, joka koskee kilpailukykyä, silloin olisi ollut virhetaso 2,8 prosenttiyksikköä alhaisempi. Joten missä, olivat, missä oli komissio, missä olivat kansalliset viranomaiset, missä olivat riippumattomat tilintarkastajat tuolla hetkellä, jos olivat voineet käyttää kerran näitä tietoja? Tässä olivat minun kysymykseni. Kiitos. Many thanks and... Kiitokset. Puheenvuoron saa nyt presidentti Kaleira. much, Madam Chair, and I would like to thank to all. Uh, Kiitän edustajia siitä, että he arvostavat työtämme ja kertomustamme ja olen kiitollinen kommenteista kaikkien tilitarkastustuomioistuimen jäsenten puolesta, jotka ovat antaneet panoksensa tähän kertomukseen. Keskityn kahteen asiaan. Yritän tarttua useampaan kommenttiin. Painostin, että rahoituskehityksen väliarviointi on avainhetki muuttaa perustavasti EUn budjetin käsittelyä. silloin täytyy ajatella sekä pitkän aikavälin prioriteetteja ja maksujärjestelmiä, ovatko ne sopivia ja tuottavatko ne tuloksia. Vastaavatko ne eri tarpeita? Ymmärrän, että herras taas on turhautunut kun hän sanoi, että hän on ollut 17 vuotta täällä, paljon ei ole muuttunut. Olen ollut itse että aika pitkä, suunnilleen saman ajan itsekin. Juuri siksi pitää katsoa eteenpäin. ja aikaan saamme perustavaa muutosta. Meidän täytyy yksinkertaistaa. Me vetämme päätöksentekijöihin – unionin prioriteetit, se mitä haluamme saavuttaa, ne täytyy saada varankäytötaso tässä su- suuntaiseksi. Pakolaiset olivat yksi tärkeistä kysymyksistä Junckerin kymmenenkohdan suunnitelmasta. Meillä on maahanmuuttorahasto, pakolaisintegrointirahasto. Sanonsa nykyistä rahoitus kehystä budjettina 3,3 miljardia. se on seitsemän vuotta siellä jo olemassa, mutta, mutta me emme pyri tarttumaan tarpeeksi kiireellisesti tilanteeseen. Meidän täytyy olla nopeampia. Mahdollistaako nykytilanne sen Varapuheenjohtaja Georgia myönsi, että teemme parhaamme, mutta järjestelmässä on jäykkyyksiä. Tarvitsee uuden joustavamman järjestelmän, mutta lainsäätelläkin on vastuunsa. Olemme vuosia vaatineet yksinkertaisempia sääntöjä, jotka ovat tuloshakuisia selkeät tavoitteet, yksinkertaiset säännöt. Tehokas seurattava raportointi. Mutta te muutatte sääntöjä koko ajan monimutkaisemmiksi. Ja tiedämme, että yksi virheiden peruslähtökohdista ei ole jäsenvaltioiden käsissä. Mutta tämä, että virheaste ei ole kiinni siitä, onko hallinnointi yhteistä vai ei. Kysymys on järjestämistä. Nämä äh, kulupohjaiset ovat paljon virhealtiimpia kuin muut järjestelmät. Me olemme identifioineet tarkastun volyymin jokaisessa jäsenvaltiossa ja meillä on kuvio sivulla 61 sitten ja virhetasoista. Nämä mistä virheet tulevat, mutta sen ei ole pointti. Täytyy miettiä sitä, miksi järjestelmät eivät toimi. Miten saamme virheiden syyt poistumaan? ja Euroopan sosiaaliohjelmassa on yksinkertaistettu kustannusjärjestelmä, se vaikuttaa virhetasoon. Suosittelemme tämän tyyppistä ratkaisua. jäsenvaltiot, tarkastajat, sidosryhmät eivät tee kaikkea, mitä tarvittaisiin. Ja näemme sen kaikissa jäsenvaltioissa. Tervetuloa olemassa, en moiti ketään. Erityisesti mietin, mitä voisimme tehdä ongelman ratkaisemiseksi. Muuten kuuma pysyy yllä, aspiriini ei auta, tarvitaan antibiootteja ja vahvoja. Tässä uudessa lähestymistavassa rahoituksen hallinnoijien täytyy omaksua uusi lähestymistapa. Täytyy tehdä kaikkea sen sääntöjen noudattamiseksi ja tulosten saamiseksi. Suorituspohjaisuudesta on sitä, mitä me haluamme tehdä. Emmekö me puhu itsemme pussiin, mitä me voimme saada kaiken aikaan. Minusta pitäisi enemmän miettiä, että budjettia ei pidä käyttää siksi, että varoja on olemassa, vaan varojen käyttöä pitäisi ajatella sijoittamisen näkökulmasta. Puhun sijoittamisesta. Kun me puhumme pakolaisista, me sijoitamme Eurooppaan. Täytyy olla paremmin ja viisaasti. Joten riskit täytyy saada kuriin. Lainsäätäjän on myös myönnettävä, että virheettömyyttä ei voi saavuttaa. Prosessit ovat sellaiset, että niissä ovat ihmiset tekijöinä. Ihmiset tekevät virheitä. kun me rahoitetaan, pitäisi ymmärtää, minkälaisia riskejä on, minkälaisia riskejä saa ottaa. Esimerkiksi humanitaarisessa avussa riskitaso on toisenlainen kuin henkilöstön palkkojen maksattamiseksi, maksattamisessa. Meillä on tämä viesti niin, kätketysti aina mukana, mutta lainsäätäjä ei koskaan suorasanoisesti sano näin. Lainsäätäjä voisi kantaa vastuunsa. Tahtoisin myös niin sitä sitten vieläkin puhuin. Totta, että 2014 neljä jäsenvaltiota, jotka on mainittu luvussa kaksi kertomuksessamme. Nämä kaksi, neljä jäsenvaltiota eivät kyenneet käyttämään niille osoitettuja varoja täysin. Vain jättävät käyttämättä niitä noin 15 BKT-prosentin edestä. On huomata näitä myöskin, että 2007-2014 absorptiokyky oli 2014 lopulla vähän yli 75 prosenttia, olikohan 77 prosenttia – Mansmanin jäsenvaltiot ovat toinen keskiarvon alla. Joskus ne eivät pääse 70 prosenttiinkaan. Minun mielestä tähän pitäisi tarttua alusta lähtien. Miksi jäsenvaltiolla on ongelmia? niin mainitsin muutaman. Pyydämme, että komissio mietti alusta lähtien sitä, että kun kausi alkaa, Varmistan, että jäsenvaltioilla on riittävästi kapasiteettia käsitellä niin monimutkaisia prosentteja kuin ne ehdottavat. Mutta olemme huomanneet, että jäsenvaltioilla on myös ongelmia yhteisrahoituksen kanssa. Sekin on osa ongelmaa. Eli absorptio-ongelma on. Ja tämän seurauksena Meillä on kuilu maksusitomusten ja maksumääräysten välillä. Ja luultavasti tämä kuilu kasvaa. Tähän ongelmaan on tartuttava. Nyt lopetan. tuota täytyy löytää. Emme voi toimia näin jäytästi. Sarvi ja monivuotinen kehikko ovat välineitä. Ne saa ehkäistä ottaa sijoittamaan varoja sinne, missä niitä tarvitaan alueelle, jossa ne vaikuttavat ihmisten elämään. Jos haluaa esimerkiksi kansalaisten luottamuksen palauttaa, hän täytyy joka päivä kokea, ymmärtää se ero, jonka EU ihmisten elämässä aiheuttaa. Yksi tällainen tekijä on EUn budjetti. Ja eivät näe käytännön vaikutuksia budjetista elämässään, niin se on juttu. Kiitos ja pyydän anteeksi, että joudun lähtemään, mutta kollegani tulee edustamaan tuomioistuuta puolestani. Kiitos. Kiitos teille. Kiitos tehdystä työstä. Kiitos myöskin puheenvuoroista. Olemme iloisia. Odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä koko menettelyn puitteissa, koska on tärkeää se, mitä nyt teemme näille johtopäätöksille, jotka tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa on, jos me emme käytä näitä mihinkään, mekin teemme sen virheen, että Euroopan budjetin vaikutus, se todisteet siitä, että ne ovat hyödyksi, kansalaisille me tee tälle mitään. Kiitoksia vielä kerran. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron varapuheenjohtaja Georgievalle. Hän voi vastata kysymyksiin ja esittää kommentteja. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos presidentti Caldeira. Kiitos teidän tekemästäni työstä ja vastausten selkeydestä. Tämä auttaa minua jatkamaan tältä pohjalta. Puheenjohtaja oli oikeassa, kun kysyitte minulta tuloksista, suoritustasosta. Sanat ovat sanoja, mutta mitkä ovat toimet? Valitettavasti en puhunut toimistamme konkreettisemmin ja yksityiskohtaisemmin. Nehän ovat hyvin suoraviivaisia. Tilintarkastustuomioistuin on oikeassa kun se puhuu tarpeesta keskittyä suorituksiin, tuloksiin. Näin ei ole ollut riittävässä määrin aiemmin ja juuri tästä syystä uudella ohjelmakaudella 2014-2020 olemme sisällyttäneet paljon vankemman raportointiohjelman siitä, mitä rahalla todella saadaan aikaan. Ja toiseksi, miksi budjetissa kun keskitytään tuloksiin, muistamme prioriteetit. Täytyy muistaa myös komission HR-toiminta, inhimillisten resurssien hallinnointi. Eli mitä me konkreettisesti teemme? Ensinnäkin uusissa puitteissa meillä on indikaattoreita, jotka auttavat meitä toimimaan niin, että rahat menevät sinne, missä tuloksia saadaan. Me olemme kuitenkin ohjelmointikauden alkuvaiheessa ja kuulimme jo kommentinkin siitä, että vasta vuonna 2016 pystymme varsinaisesti osoittamaan, että uusi kehys todella on voimassa ja käytössä. Meillä on jo merkkejä siitä, että järjestelmä toimii. Voimme nyt jo havaita, että PK-yritykset osallistuvat tutkimus- ja kehitysohjelmiin innokkaammin, aktiivisemmin, mitä Erasmus Plus esimerkiksi saa aikaan, kun ajattelemme opiskelijoiden työllistettävyyttä silloin, kun he ovat käyneet tässä Erasmus Plus-ohjelmassa osallistujina. Meillä on kannustimia, eli jos tuloksia saadaan, niin sitten tukeakin saa enemmän ja kun ohjelmaa täytäntöön pannaan, niin tämä järjestelmä vain vahvistuu. Toiseksi meillä on komission jäsenten ryhmä, joka koontuu säännöllisesti. Tämä mahdollistaa sen, että saamme eri politiikan aloille johdonmukaisempaa toimintaa. Yksi esteistä, joka meillä on edessämme, josta varmasti olette tietoisia, on se, että me emme ole antaneet jäsenvaltioille mandaattia ottaa käyttöön näitä samoja indikaattoreita. Kun jäsenvaltiot raportoivat, niin jos ne vaikkapa käyttävät kategorioina omenoita, pärnöitä ja bananeja, niin tästä olisi vaikea saada käsitystä kokonaisvaikutuksesta. Toki siitä saa jonkinlaisen hedelmälautasen, mutta mikä sitten lopullinen vaikutus on, niin sitä on vaikea osoittaa. Me käytämme nyt tätä komission jäsenten ryhmää hyödyksemme, jotta voimme verrata siihen, miten tästä ongelmasta päästään ylitse. Kolmanneksi olemme sitoutuneet myös toimielinten väliseen työryhmään. Esittelijä kysyikin, mitä tällä saralla tapahtuu. Me kannustamme neuvostoa toimimaan hyvin korkealla poliittisella tasolla. Siellä korostetaan teknisempää lähestymistapaa. Meidän mielestämme tämän ryhmän tulisi antaa poliittista ohjeistusta. Toivomme, että parlamentti voisi hyvin nopeasti myös nimetä jäsenet, ketkä olisivat parlamentin edustajia tässä työryhmässä. Ilmeisesti tämä kysymys on jo ratkaistu tai pian ratkaistaan. Meidän puoleltamme olemme kyllä valmiita aloittamaan työn. Tässä hieman pyritään kokoamaan laumaa kokoon, jotta työ todella käynnistyisi. Haluan korostaa sitä, että työryhmän työn kannalta on tärkeää, että se todella saadaan käynnistetyksi nyt, jos halutaan, että sillä on vaikutusta 2014-2020 kaudella. Ja viimeisenä, ei kuitenkaan vähäisempänä, mainitsen henkilöstön tuloshakuisuuskulttuurin. Olemme tehneet työtä, jotta voimme välittää viestejä myös henkilökunnalle, henkilöstölle. Ihmistenhän täytyy omaksua tällainen lähestymistapa, jotta me pääsemme tuloshakuiseen budjetointiin. Haluaisin lisätä tähän varoituksen sanan. Nimittäin aivan erityisesti Eurooppa 2020 liittyen. Tässä on kolmenlaisia ongelmia, joista on oltava tietoinen. Ensinnäkin budjetti prosentti on yksi prosentti PKTL perusteella laskettuna. Se, mitä jäsenvaltiot tekevät sitten omalla budjetillaan, toki osittain on riippuvainen siitä, mitä EU-budjetilla tehdään, mutta me emme voi olettaa, että syntyy täysi yhteensopivuus, jos jäsenvaltiotkaan eivät tällaista yhteensopivuutta hae. Me elämme yhä shokkialttiimmassa maailmassa prioriteetit ja tavoitteet siirtyvät entistä enemmän matkan varrella. Ja jopa parhaassa mahdollisessa maailmassa ei ole niinkään helppoa kun toimimme näin pienen budjetin puitteissa toimia oikein, kun kuitenkin ohjelmia on niin paljon ja tavoitteita on niin paljon. Tässä voin vastata myös kysymykseen aikataulutuksesta tulosakuisen budjetoinnin osalta. Tämä työryhmä sitten määrittelee tarkemmin se, sen, mihin me pyrimme ja minkälaisella aikataululla toimimme, joten saat saamme tästä tiedet vuoden, vuoden 2016 puolivälin mennessä. Olen pitkälti samaa mieltä siitä, että on syytä olla huolissaan äh, suoran hallinnoinnin virhetasosta 2,8 prosenttia olisi voitu välttää, prosenttiyksikköä olisi voitu välttää. Esittelijä aivan oikein kommentoi asiaa ja kyseli, mitä tässä oikein tapahtuu. Me olemme tehneet yksityiskohtaisen analyysin tästä 2,8 prosenttiyksiköstä 1,4 prosenttiyksikköä tulee tilintarkastuksesta 0,4 julkista hankinnoista ja noin 1 prosenttia riippuu komissiosta. Meidän täytyy keskittää huomiomme siihen, mikä aiheuttaa nämä virheet. Me katsomme, että tärkein näistä on riittämätön työ kansallisten viranomaisten ja tilintarkastajien taholla. Tähän täytyisi keskittyä. Sitten yksi prosenttiyksikkö komission kontolla. Kun tätä analysoimme, niin teimme johtopäätöksen, että tämä luku kutistuu. Miksi näin uskomme? Sen takia, että yli puolet määrästä juontaa juurensa yhteen alueeseen, joka ei ole mukana tässä horisontti 20-20, vaan kyse on seikasta, joka oli edellisellä kaudella ja to- toteutettiin puiteohjelman seitsemän sääntöjä. Säännöt olivat silloin pielessä ja ne on nyt korjattu. alle puoli prosenttiyksikköä näin ollen on meidän kontollemme ja tämän me sitten analysoimme, jotta voimme ryhtyä tarvittaviin toimiin. Sitten kysymys rahoitusvälineistä. Miten voimme suojella rahoja, jotka ovat näissä rahoitusvälineissä eh, silloin, kun eh, vastaanottokyky tulee vastaan? Meillä on erityisiä tilejä 147 eh, artiklan mukaisesti varanhoitoasetuksessa – Silloin kun välinettä alun perin perustetaan ja perustettiin, niin oli käytössä myös mekanismi, joka ylilyönnet ikään kuin karsisi pois. Olemme asettaneet katon ylärajan 25-33 prosenttiin, jotta tällainen etukäteismaksu ei voi ylittää tätä ylärajaa silloin, kun pyrimme tätä riskiä hallinnoimaan ja rajoittamaan. Nyt pallo on meidän pelikentällämme. Eli mitä me teemme? Nyt en voi enää kääntyä edeltäjäni puoleen tässä. Me keskitymme siihen, että sekä autamme jäsenvaltiot että myös painostamme niitä toimimaan oikein. Meidän on oltava sinnikkäitä näistä nettokorjauksista, korjaavista toimista. Jos jäsenvaltiot uskovat, että me to- toimimme, toimimme korjaavissa toimissa, niin sitten ne toimivat myös aloitteellisemmin ja pyrkivät ennaltaehkäisemään virheitä. Tietenkään en voi tähän aivan täydellä sataprosenttisella luottamuksella suhtautua, mutta uskoisin, että tämä on kuitenkin kannustin. On myös painostusta äh, siihen suuntaan, että näitä korjauksia ei tehdä, eli sitten kollegani pääosastosta joutuvat patistelemaan tähän suuntaan. Kertoisin tästä esimerkkitarinan, kun minä tulin uutena tehtävääni ja todettiin, että tilintarkastustuomioistuin on puhunut tästä aivan selkeästi. Miten me emme saa aikaiseksi yksinkertaisia sääntöjä ja miksi emme toimi aggressiivisemmin. Ja minulle vaan sanottiin, että no niin, jatka havelua. Lähdemme liikkeelle yksinkertaisista säännöistä ja sitten kaikki toimivat sekä äh, äh, talon instituution sisällä ja sitten kaikki esittelevät äh, haaveitaan ja toiveitaan ja loppujen lopuksi säännöt ovat äh, entistä monimutkaisemmat. Nyt me sitten todella olemme tätä viimeisimmän kerran katsoneet ja äh, komission sen Hogan ja Kretu ovat tässä eturintamassa. He ovat todellakin vakavissaan asian kanssa. Me autamme heitä mahdollisuuksiemme mukaan budjetti osastossa. Me olemme todellakin sitoutuneet tähän työhön ja tuemme heitä. Täytyy muistaa se, että jäsenvaltiot, neuvosto, komissio ja parlamentti, me kaikki olemme tässä mukana. Tässä palaisin myös tähän toimielinten välisen ryhmän. On oltava poliittinen sitoumus, jotta tämä työ todella onnistuu tällä kertaa. Jos taas vetkuttelemme parin vuoden ajan ja palaamme alkuruutuun, niin meillähän se on häpeäksi. No sitten pakolaisista ja valvontamekanismeista. Olen kyllä tästä samaa mieltä. Tämä aiheuttaa minulle unettomia öitä. Meidän täytyy nopeasti auttaa jäsenvaltioita ja niitä maita, joista pakolaiset tulevat. Tämän on oltava laajempaa. Syyria ja Afrikka totta kai täytyy muistaa. Täytyy perehtyä näihin järjestelmiin hyvin huolellisesti. Niin ikään täytyy hyödyntää uutta teknologiaa silloin, kun kyse on edunsaajien ja moninaisten edunsaajien intresseistä. Eli puhutaan sekä yksilöistä että myös perheistä. Me olemme sitoutuneet niin sanottuun digitaaliseen käteiseen. Miten voidaan siirtää varoja koskematta fyysisesti rahaan? Eli näin voidaan välttää väärinkäytöksiä ja näin voidaan parantaa myös avoimuutta ja tilivelvollisuutta. Uusi teknologia voi tässä olla hyödyllistä. Me emme ole käyttäneet riittävissä määrin tilivelvollisuuden parantamiseksi uutta teknologiaa. Pitää kyllä paikkaansa, että tämän on oltava meillä prioriteettina. Edustaja Pirinski puhui kansallisista tarkastuslausumista. Olisi hyvä, jos edettäisiin tähän suuntaan. Toistaiseksi vasta neljä jäsenvaltiota, kolme jäsenvaltiota, olin tässäkin liian optimistinen, eli siis kolme jäsenvaltiota käyttää tätä. Me voisimme ennen kaikkea kansallisten parlamenttien kanssa katsoa, päästäisiinkö tällä saralla eteenpäin. Useat puhujat mainitsevat vastaanottokykykysymykset. Haluan antaa komissaarisen Kretsulle kiitosta. Hän on paremman täytäntöönpanon työryhmässä ottanut todella härkää sarvista ja uskon, että tilintarkastustuomioistuin havaitsee ensi vuonna, että maita, jäsenvaltioita on autettu silloin, kun niillä on vastaanottokyky ongelmia. Kysehän ei ole pelkästään raha vastaanotosta, vaan kyse on siitä, miten rahaa käytetään hyödyksi ja virheitä tapahtuisi vähemmän. Jotkut jäsenet tulevat juuri niistä maista, joissa tämä ongelma on ollut. Puheenjohtaja puhui neljänneksestä ohjelmissa, ohjelmista, joissa ei ole päästy tavoitteisiin. Kaikki hankkeet eivät ole vielä valmiita, niitä ei ole viety päätökseen. Kun kyse on siitä, onko päästy tavoitteisiin vai en, niin lopullinen tulos saadaan vasta hankkeen loputtua. Toivomme, että tämä luku, luku kutistuu sitten, kun hankkeita saadaan viedyksi päätökseen, mutta pitää paikkansa, että tilanne on sellainen, että kun rahaa halutaan kiireesti hyödyntää, ja kyse on vain siitä, että rahat halutaan käyttää jollakin tavalla, eikä niinkään katsota sitä, mihin rahat käytetään, niin silloinhan tämä jää toissijaiseksi kysymykseksi. En väitä, että näin ei enää olisi lainkaan, mutta olemme kuitenkin menossa paljon tiukempaan budjettiympäristöön. Ongelmana on se, että äh, vanhat tavat ovat hyvin piintyneitä ja totta kai meidän täytyy vielä korostaa tavoitehakuisuutta. Jatkossa tavoitteet muuttuvat entistä enemmän matkan varrella ja täytyy pohtia sitä, miten me tähän suhtaudumme, miten tätä käsittelemme onko tämä oikeutettua vai ei. Tässä riittää työsarkaa. Sitten investointipankkikysymykseen totean, että totta kai pankilla on oma mekanisminsa. Pahoittelemme kuitenkin sitä, että tilintarkastustuomioistuimella ei ole ollut tietoja käytössään. Nyt me neuvottelemme investointipankin kanssa ja toivomme, että saamme neuvottelujen seurauksena hyvän tuloksen. Olemme antaneet merkkejä tuomioistuimelle siitä, että todella suhtaudumme asiaan vakavasti. Ja lopuksi esiristä ja raportoinnista. Olen kirjannut tämän huolen nyt ylös. Minulla ei ole välitöntä vastausta kysymykseen. Niin kuin tiedätte, Tämähän ei ole meidän osastomme vastuulla, toki se on komission vastuukysymys, mutta raportoin asiasta ja olen kirjannut tämän kysymyksen ylös. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitos. Kiitos tästä syvällisestä raportista, mutta jäi kyllä huomatta vastaus sille, mitä komissiossa on tapahtunut. Miksi virhetaso on yhtä korkea kuin jäsenvaltioiden hallinnossa? Minä vastasin tähän, kun mainitsin tämän 2,8, eli suora hallinnointi. Suorassa hallinnoinnissa on hallinto, siellä ei ole muutosta. Ja sitten yksi kategoria, nimittäin kilpailukyky, jossa virhetaso on noussut. 2,8 prosenttiyksikköä, jota ei olisi sitä nyt tässä olla. Ja sitä minä kuvailin, kun totesin, että meidän arviomme on se, että luvan saaneet tilintarkastajat ovat sellaisia, joihin on keskityttävä. 1,4 prosenttiyksikköä tulee juontaa juurensa tälle alueelle. Meillä on komissiossa toki osavastuu, koska yksi prosenttiyksikkö liittyy komission toimiin. Tässä noin puoli prosenttiyksikköä on mielestämme eh, sellaista osaa, jossa ongelma on oikeastaan ratkaistu, koska säännöt ovat muustuneet, muuttuneet ja hieman alle puoli prosenttiyksikköä vaatii vielä lisätoimia, jotta tilanne ei toistu. Vastasin oikeastaan viittaamalla esittelijän kysymykseen, mutta toki tämä oli myös puheenjohtajan esittämä kysymys. Kiitos nyt herra Lazaru. Saa vielä puheenvuoron ja sitten sekin vielä esittelijä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tilintarkastustuomioistuimessa meitä rohkaisee kovasti se, että te pidätte hyvänä tämän vuoden vuosikertomusta. Kiitämme myönteisistä kommenteistanne Kuten olemme antaneet jo aiemmin ymmärtää, tämä on ensimmäinen vuosikertomus, joka tähtää siihen, että kertomus olisi enemmän lisäarvoa antava väline lainsäädäntöviranomaisille, siis teille. Me annamme lisätietoa sen sijaan, että vain puhuisimme virhe tasosta ja tulemme laajentamaan tätä. Teemme näin harjoittamalla näkemyksen vaihtoa sidosryhmien kanssa, teidän kanssanne. Tulette huomannut, että ei ole luku, joka koskisi monimuotoisen rahoituskeskuksen otsaketta kolme, turvallisuus ja kansalaisuus, ja me emme ole käyttäneet tätä otsaketta, emme ole tässä tehneet lukua siksi, että on nyt tapahtunut siirtymistä edellimmistä ohjelmakäydeltä uudelle. Se oli jo tapahtunut jokin aika sitten. Ja suhteelli, kysymys on suhteellisen pienestä turvallisuus- ja kansalaisuusosuudesta. Ja tästä syystä emme ole tätä lukua nyt tänä vuonna ollenkaan esitelleet. Vielä kerran kiitos rohkaisevista sanoistanne. Uh, thank you very much. And... Kiitos. Me olisimme rohkaistuneempia, jos vastuvausmenettelyssä olisi joitakin maakohtaisiakin suosituksia. Voisitteko myös esittää tuomioistuimen näkemyksen siitä, miten tätä asiaa pitäisi käsitellä, koska tämä on meille tärkeä kysymys. Maakohtaiset suositukset ei suinkaan merkitse maakohtaisia tilinkatastuksia. Me, me ymmärrämme, että tässä on vaikeuksia sen osalta, miten saadaan näytteitä, mutta haluamme lisäarvoa Niitä voimme paremmin kohdentaa omaa työtämme. Kiitoksia. Näin tämä kohta on loppuun. Ja, na, ich möchte eigentlich... Minä haluaisin, että tätä koko kierrosta ei uudestaan taas, koska muuten me, me koordinaattorien kokouksien aika menee siihen. Näin istunto on päättynyt. Haluan kiittää Rova Georgievaa. Haluan kiittää kaikkia kollegoja, jotka eivät nyt voida, voi, voi jäädä tänne saliin. Niin, nyt meillä on siis äh, koordinaattorien kokous ja sen kaikki ei ole oikea tosiaan siihen kokoukseen, poistumaan salista. Kiitos.